Dear colleagues, I would like to start our meeting. No niin, hyvät kollegat, aloitetaan kokous. Tämä kokous menee suorana internettiin, kuten yleensäkin tämä tiedoksi. Hyväksytään ensin esityslista. Siihen liittyen minulla on pari-kolme tiedotusasiaa. Ensinnäkin herra Ukias lähestyi meitä. Hän kertoi sihteeristölle, että ei pääse tämänpäiväiseen kokoukseen ja siksi hänen lausuntoluonnostaan alueellisista lentokentistä ja ilmailupalveluista käsi, ehdotetaan käsiteltäväksi huomenna kohdan kahdeksan jälkeen, François Alfonsin mietinnön jälkeen. Tässä yhteydessä pyytäisin, että edustaja Alfonsi olisi myös hiukan joustava tässä asiassa – jotta nämä molemmat asiat ehditään käsitellä huomenna. Ja sitten kun olemme käyneet keskustelua tässä ministerin kanssa, sen jälkeen kertoisin esityslistan kohdasta 10, eli tästä riskinjakovälineestä. Siitä tiedottaisi vain muutaman asian ilman sen suurempaa keskustelua ja kerron nämä asiat, kun ministerin kanssa keskustelu on käyty. Tässä siis nämä mahdolliset muutokset esityslistaan, jos ne hyväksytte. Kukaan ei, jos kukaan ei vastusta, niin hyväksytään esityslista näillä muutoksilla. Nyt sitten kohtaan kaksi, pöytäkirjan hyväksyminen 14. marraskuuta kokouksesta. Te olette saaneet kopion pöytäkirjasta ja tätä pidetään hyväksyttävänä, hyväksyttynä, jos kukaan ei vastusta kokouksen aikana. Puheenjohtajan ilmoitukset, kuten sanoin, käyn nuo ilmoitukset läpi, kun ministerin kanssa keskustelu on päättynyt. Nyt meillä on siis täällä Puolan aluekehitysministeri neuvoston puheenjohtajana. Ja tarkoituksena on keskustella kohesiopolitiikasta. Puolan puheenjohtajuuskausi lähestyy loppuaan. Viime viikolla keskustelimme jo tästä asiasta, joten varmasti ministerillä on meillä, meille paljon kerrottavaa ja hänen puheensa jälkeen sitten käydään keskustelu. Nyt pitemmittä puheitta annan vuoron ministeri Bienkovskalle. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. The time is really running. Kiitoksia puheenjohtaja. Aika menee todella nopeasti. Muistan, kun toinen päivä heinäkuuta tapasimme ensimmäisessä tapaamisessamme, pu- siis puheenjohtajakauden aikana aluekehityksestä, ja nyt olemme saamassa päätökseen puheenjohtajakautta. Mutta kuten tiedätte, että Puolan puheenjohtajakausi oli erityisellä hetkellä eurooppalaista toimintaohjelmaa. Toisaalta kesäkuussa komissio esitteli selonteon budjetista vuosille 2014-2020 ja sitten lokakuussa lainsäädäntöpaketin eri politiikan aloille. Ja siinä alkoi sitten virallinen keskustelu tehtävistä, joita näillä politiikoilla on edessään erityisesti, miten ne rahoitetaan ja toteutetaan. Samaan aikaan taloudelliset olosuhteet ovat sellaiset, että kaikki tunnemme. Ja keskustelu oli hetkittäin hyvin vaikeaa, vaikka kun ajatellaan tätä aikataulua ja rytmiä, joka, jonka sitten teille jo heinäkuussa, niin yritimme pitää aikataulusta kuitenkin kiinni. Ja mottona puolella oli kohesiopolitiikka tehokkaana, vaikuttavana ja alueellisesti erilaistuneena vastauksena EUn kehittämiseen. Niin siinä oli avain tavoitteita meille se, että vahvennetaan kaikkia piirteitä kohesiopolitiikassa niin, että on integroitu ja alueellistettu lähestymistapa sekä ja itse asiassa kaikki niiden kanssa keskustelimme olivat tästä samaa mieltä, että äh, orientoidaan tätä politiikkaa tuloksiin. Virallinen osuus sitä dominoi keskustelu, äh, komission ehdotus kohesiopolitiikan asetuksiksi 2014-2020. Siinä oli 13 työryhmän kokousta rakennetoimista. Ja tässä äh, kokouksessa jäsenvaltiot esittelevät alustavat kantansa ja mielipiteensä seuraavista asioista. Strateginen ohjelmointi, temaattinen keskittyminen, ehdollisuus sekä alueellisen kehityksen välineet. Minusta näyttää siltä, tietysti puhun näistä asioista yksityiskohtaisemminkin näissä kahdessa ensimmäisessä kohdassa, eli strateginen ohjelmointi ja temaattinen keskittyminen. Siinä pystyttiin pääsemään eteenpäin keskusteluissa kovasti. Ja Tanskalle annamme eteenpäin nämä hyvin kehittyneillä, kehittyneessä vaiheessa nämä kaksi teemaa. Sitten järjestettiin neljä teknistä kokousta, jotka pyhitettiin samoille kysymyksille, ja niissä oli myös parlamentin edustus paikalla. Neuvotteluiden kulku, näiden keskusteluiden kulku, jotka vielä yritän teille esitellä lyhyesti, niin ne on vedetty yhteen raportissa, joka koskee neuvoston työtä, niin kutsuttu Progress Report, kysymykset, joissa tarvittiin äh, poliittisen tason päätöksentekoa. Niistä keskusteltiin ministeriöiden koska jotka vastaavat kohesiopolitiikasta yleisten asioiden neuvoston puitteissa. Tämä oli kolme päivää sitten tällainen kokous viime perjantaina 16. joulukuuta jäsenvaltiot panevat tyytyväisyydellä merkille tämän pääsuunnan näissä muutoksissa, joita komissio ehdottaa, ja erityisesti niitä, jotka koskevat sitä, että sidotaan kohesiopolitiikka tiiviisti 2020-strategiaan, se, että keskitytään enemmän tuloksiin, ja vahdennetaan integroitua lähestymistapaa Euroopan tasolla, mutta myös alemmilla tasoilla, alueellisella, paikallisella ja jäsenvaltioiden tasolla. Tietysti kun todetaan, että komission edellytykset on hyvät pohja neuvotteluille, niin kaikki maat kuitenkin painottivat, että niissä tarvitaan vielä syventävää keskustelua, erityisesti niistä välineistä, jotka koskevat toteuttamismekanismeja tälle politiikalle. Tärkeimmät asiat neuvotteluissa asetuksista ovat ennen kaikkea se, että jäsenvaltiot ottivat vastaan positiivisesti komission ehdotuksen, joka koskee dokumenttia asiakirjaa yhteisistä strategisista puitteista, Common Strategic Frameworks. Kaikkien mielestä tällainen strateginen puiteasiakirja auttaa kohesion parantamisessa kansallisten politiikkojen ja Eurooppa 2020 strategian välillä. Kuitenkin todettiin myös, että että se tapa, jolla komissio ehdottaa tämän asiakirjan hyväksyttäväksi, ei ole adekvaatti sen roolin kannalta, joka sen pitäisi täyttää. Sehän komissio ehdottaa, että tämä olisi delegoitu säädös, jonka hyväksyy vain komissio. Kun tästä asiasta keskusteltiin, niin puheenjohtaja ehdotti, että yhteiset strategiset puitteet hyväksyttäisiin lainsäädäntö säädöksenä, eli liitteen muodossa yhteisiin säännöksiin, jonka sekä neuvosto että parlamentti hyväksyvät. Tällainen ratkaisu meistä nostaisi tämän asiakirjan poliittista arvoa ohjelmointikauden aikana. Tämä ehdotus sopii myös oikein hyvin siihen, että Puola pyrkii siihen, että parannetaan kohesiopolitiikan merkitystä ja arvoa koko unionin politiikan arkkitehtuurissa ja rakenteessa. Ja voin jo kertoa, että tämä ehdotus otettiin positiivisesti vastaan. Itse asiassa melkein oikeastaan kaikkien jäsenvaltioiden keskuudessa myöskin muutama tällainen epäilevä poikkeus vielä on, mutta siis 16. joulukuuta yleisten asioiden neuvostossa asiasta vastaaminen kesken. Eli EU täytyy parantaa kohesiota kansallisten poliitikkojen ja Euroopan 2020 strategian välillä, niin siinä enemmistö jäsenvaltioista ilmaisivat epäröintinsä komission ehdottomalle mekanismille ennen kaikkea, että nämä vuosittaiset maakohtaiset suositukset, country specific recommendations, pitäisikö niistä tulla tärkein lähtökohta silloin, kun valitaan temaattisia tavoitteita? virallisen kokouksen aikana kaikki ministerit ilmaisivat kantansa vastaan tällaista lähestymistapaa, kiinnittivät huomiota siihen, että tällainen asiakirja ovat maakohtaiset reformisuunnitelmat. Kuitenkin pantiin merkille, että kumppanuussopimukset, kuten yhteiset strategiset puitteet Euroopan unionin tasolla, niiden pitäisi antaa yleiset strategiset puitteet ohjelmoinnille, tässä tapauksessa siis ohjelmille jäsenvaltiot hyvin painokkaasti painottavat sitä, että täytyy rationalisoida ohjelmien ja sopimuksen luonteesta, eli äh, poistetaan päällekkäiset vaatimukset ja sitten painotetaan niiden toteutettavuutta. Komissio otti esille seuraavan teeman, jota haluan painottaa myöskin. Se on se, että komissio ehdottaa sitä, että saadaan uusi mekanismi käyttöön, temaattinen keskittäminen, niin kutsuttu ring fencing. Keskustelu osoitti, että jäsenvaltiot hyvin vahvasti tukevat sitä ajatusta, että keskitetään määrärahat prioriteettialueille, mutta kaikki kiinnittävät huomiota myös siihen, että nämä minimimäärärahat täytyy määritellä asianmukaisesti koskien tiettyjä ehtoja koskien funktionaalisia tai maakohtaisia ehtoja. Tällaiset kannat esitettiin myös yleisten asioiden neuvostossa 16. joulukuuta. puheenjohtaja ehdotti, että nämä minimimäärärahat määrättäisiin kumppanuussopimusneuvotteluiden aikana. Eikä niin, että ylhäältä päin pakotetaan tällaiset tasot. Jäsenvaltiot tukivat myös ehdollisuuden määritelmää, että siinä pitäisi olla päätavoitteena se, että määritellään avainehdot ohjelmien onnistumiselle. Samaan aikaan painotettiin sitä, että komission ehdottomat säännökset, jotka koskevat ehdollisuutta, eivät riittävässä määrin heijasta tällaista lähestymistapaa. Monet pelot, kuten voidaan olettaa, koskevat myös sitä, että tämä ehdollisuus koskee niin laajaa osa-aluetta. Tässähän puhutaan tietysti makroekonomisesta ehdollisuudesta, joka menee siis kohesiopolitiikan alueen ulkopuolelle. Jossakin tapauksissa ne myös rikkovat tätä kompetenssijakoa jäsenvaltioiden ja komission välillä. Jäsenvaltiot positiivisesti panivat merkille, että on halua kehittää aluekehityksen välineitä, mutta tässä Olemme vielä keskusteluiden varhaisessa vaiheessa ja monia kysymyksiä tulee esille siitä, että olisi enemmän välineitä, jotka olisivat erillään aluekehitysrahastosta ja sosiaalirahastosta. Se näyttäisi johtavan mieluumminkin siihen, että monimutkaistuvat säännöt kuin että yksinkertaistuisivat. Kuten kerroin, Puolalle puheenjohtajamana onnistui saamaan aika merkittävä edistystä, jos puhutaan kah- neuvotteluita kahdesta asiasta, eli temaattisesta keskittymisestä ja ohjelmasuunnittelusta. Aloitimme myös neuvottelut ehdollisuudesta ja alueellisesta ulottuvuudesta. Tämä kokous, josta muistutin monta kertaa, eli siellä tapasivat ministerit, jotka vasta- vastaavat kansanpolitiikasta ja yleisten asioiden neuvostossa. Se mielestäni on myös menestys ja toivon, että samanlaiset kokoukset tulevat pidetyiksi myös seuraavien puheenjohtajakausien aikana. Hyvin tärkeä saavutus ja raskas työ, joka saatiin päätöksen, olivat neuvottelut kahdesta uudistamisesta yhteisistä säännöksistä 1083 ennen kaikkea takaisin, takaisin maksettavasta tuesta ja rahoitustekniikasta. Ja sitten tämä rahoitus neljäsen valtioilla on talousvaikeuksia. Tässä yhteydessä haluaisin kovasti kiittää Euroopan parlamenttia kaikkia siitä teitä, että otitte tämän työn omaksenne hyvästä yhteistyöstä. Kiitän ja siitä, että asetusten muutoksesta päästiin neuvottelemaan nopeasti. Pystyttiin myös samaan aikaan päätelmät, jotka koskevat eh, Itämeren strategian toteuttamisen muuttamista ja modifiointia. Viimeisen versio päätelmistä hyväksyttiin 15. marraskuuta yleisten asioiden neuvostossa. Näiden kuukauden aikana järjestimme myös monia tapaamisia ja konferensseja jotka olivat enemmänkin epävirallisia luonteeltaan, niiden johtava teema olivat välineet ja mekanismit, joilla vahvistetaan integroitua ja alueellistettua lähestymistapaa aluekehitykseen niin, että keskitytään myös tuloksiin. Tässä keskustelussa ottivat osa jäsenvaltiot hyvin aktiivisesti myöskin toimielimet, kansainväliset toimijat, tieteelliset toimijat ja myöskin käytännön asianharjoittajat. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää kovasti Euroopan parlamentin edustajia, koska ei varmaan ollut yhtäkään kokousta tällaista, jos Euroopan parlamentin jäsenet eivät olisi olleet mukana. Haluaisin myös muistuttaa tässä regivalikunnan vierailusta Varsovan 16.17. lokakuuta ja haluaisin kiittää hyvin hedelmällisestä keskustelusta Puolan kanssa lainsäädäntöpaketista sekä politiikan tulevaisuudesta. Se, että yksinkertaistetaan tätä politiikkaa ja keskitytään siinä tuloksiin. Tärkeimmät johtopäätökset, joita on tehty viime kuuden kuukauden aikana epävirallisissa keskusteluissa, ne on otettu asiakirjaan, jonka nimi on Puolan puheenjohtajakauden johtopäätökset eh, alueellisesta ulottuvuudesta ja politiikan tulevaisuudesta eu politiikassa. Ja toinen asiakirja on nimeltään etenemissuunnitelma. Siinä miten tuetaan ja vahvistetaan integroitua alueellistumista lähestymistapaa alueellisessa agendassa eu 2020. Nämä molemmat on hyväksytty tai sitä on konsultoitu korkealla tasolla jäsenvaltioiden kanssa ja kulminaatiopisteellisessä keskusteluissa oli sitten epävirallisessa ministerineuvostossa Posantin 24.25. marraskuuta sekä puheenjohtajakäyden johtopäätökset sekä tämä asiakirja, jonka nimi on etenemissuunnitelma, osoittavat samaan aikaan hyvin selvästi, että on olemassa riippuvuussuhde alueellisen lähestymistavan ja vaikuttavuuden välillä. Vaikuttavuuden pitäisi olla perustavanlaatuinen kriteeri siinä, kun sovelletaan alueellista lähestymistapaa ja ajatellaan sen lopullisia tuloksia. Sen lisäksi pantiin merkille, että ei ole mitään yhtä universaalia ratkaisutapaa, joka voisi, joka voisi soveltua kaikille alueilla. Sen vuoksi ohjelmoinnin joustavuus, toiminnan joustavuus eri politiikan aloilla sekä se, että varmistetaan, että asianmukainen päätöksentekotaso tekee päätöksiä kullakin alueella, ne sillä on erityistä merkitystä. Alueellinen lähestymistapa voi olla tehokas lähestymistapa, että saadaan aikaan EUn asettamat tavoitteet. Siinä täytyy liittää yhteen ulkoiset tehtävät ja ne liitetään kunkin alueen ainutlaatuisiin potentiaaliin. Sekä Lissabonin sopimus että tähän asti tehty työ jäsenvaltioissa, erityisesti 2020 territoriaalisen agendan rooli, se pitäisi olla pääviitepiste kaikille EUn e aluepolitiikalle tulevaisuudessa. Se liittyy myös oleisesti siihen, että vahvistetaan paikallista lähestymistapaa. Ja tässä kaupungilla on erityisen suuri rooli. Ne ovat kehityksen liikkeelle paneva voima ja niillä on tärkeä rooli aluekehityksessä, mutta samaan aikaan niiden täytyy painiskella monien ongelmien kanssa. Sen vuoksi täytyy saada aikaan sellaisia välineitä, jotka ottavat huomioon kaupunkialueiden erityispiirteet. Seuraava asia, josta oli keskustelija, oli alueiden välinen yhteistyö, territoriaalinen yhteistyö Euroopassa. Puheenjohtaja kävi keskustelua erityisesti ylikansallisen yhteistyön ohjelmista. Järjestettiin myös jäsenvaltioiden komission välillä keskusteluja rajat ylittävästä yhteisöstä. Ja olen iloinen siitä, että se mitä, minkä aikoimme tehdä, se, että keskustelun osallistujat sopivat sen, että saadaan aikaan myös toteuttamista kumppaneiden kanssa EUn ulkopuolella, ja se täytyy ottaa mukaan politiikkaan. Tämä keskustelu alkoi puheenjohtajakauden aikana se jatkuu ja tässä haluaisin kiittää Suomea, että se järjesti viime viikolla kokouksen, seuraavan kokouksen, joka koski kumppa- yhteistyötä kumppanimaiden kanssa niin kutsutun Varsovan prosessin puitteissa. Siellä puhutaan juuri ohjelmista, jotka toimivat Euroopan ulkorajoilla. Tehdäkseni yhteenvetoa viiden kuukauden kuukauden aikana käydystä epävirallisesta keskustelusta haluaisin eh, hyvin selvästi painostaa sitä, että on olemassa voimakas tahto jäsenvaltioiden ja alueiden keskuudessa siihen, että kohesiopolitiikan vaikuttavuutta parannetaan sekä niin, että on voimakkaampi koordinointi sektorikohtaisten toimien välillä. Tässä siis yhteiset strategiset puitteet ja keskitytään paremmin temaattisesti ja vahvennetaan ehdollisuutta niin, että on laajempi territoriaalinen lähestymistapa, ja, mutta myös niin, että evaluointia ja arviointia ja valvontaa parannetaan. Se tapa, jolla näitä asioita voidaan realisoida, olivat päätavoite neuvoston keskusteluissa. Tämä varmasti jatkuu myös Tanskan ja Kyproksen aikana. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä sydämellisesti kaikkia Euroopan parlamentin edustajia hyvin aktiivisesta osallistumisesta työhön puolen puheenjohtajakauden aikana. Toivon, että yhteisten toimiemme kautta pystymme siis, meidän täytyy katsoa myös sitä, mitä tapahtuu tämän politiikan ulkopuolella, niin että seuraavan kahden puheenjohtajakauden aikana voidaan saattaa asianmukaisesti keskustelut eh, ja neuvottelut lainsäädäntöpaketista, että saadaan ne vietyä lappuun. Kiitoksia. Kiitos, rouva ministeri. Haluaisin aloittaa keskustelun. Ensimmäinen, joka pyysi puheenvuoroa, oli rouva Schröter. Ja, vielen Dank. Um... Kiitos mielestäni. Tämä työ on ollut kovin tärkeää, jota puolueen puheenjohtajamaana tehnyt. Tähän asti ei ole koskaan ollut niin, että Euroopan parlamentti, jolla on ollut yhteispäätösmenettely, eli on relevanttia se, että miten parlamentti ja neuvosto lähestyvät toisiaan asetustekstistä, ja tässä teidän työnne on ollut hyvin arvokasta. Tässä yhteydessä minua kiinnostaisi juuri se, että voitaisiin arvioida, että miten työneuvostossa sujuu. Näissä keskusteluissa, joista olette käynyt, ei pelkästään näistä teemoista, jotka nimesitte, vaan kun ajatellaan tätä yleistä keskustelua, jota työryhmissä on käyty tästä asetuksesta, voitteko sanoa, että mitkä kohdat komission ehdotuksessa ovat sellaisia, jotka neuvosto selkeästi hylkää, jos se sanoo, että näin ei, tämä ei käy ollenkaan? ja jossa neuvostossa selvästikään ei ole hyväksyntää näille kohdille. Ehkäpä voitte nimetä ne meille, niin sitten meillä olisi vähän käsitystä siitä, että miten kannat neuvostossa näissä eri asioissa muotoutuvat. Kiitos. Thank you very much. Eh, madame Deli, please. Kiitos. Deli seuraavaksi. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame... puheenjohtaja. Kiitoksia Puolan puheenjohtajan valtion edustaja. Eli tässä valikunnassa mm, kohesiopolitiikka todella voi tuoda pitkän aikavälin ratkaisuja erilaisiin haasteisiin, ympäristöhaasteisiin, sosia, sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin, ja näin voidaan pysyvällä tavalla vähentää eriarvoisuuksia alueiden välillä. Ensimmäinen kysymykseni koska sitä, mikä, millaisia suhteita teillä on jäsenvaltioiden kanssa koskien sitä, kuinka todella voitaisiin puolustaa sellaista budjettia, jolla voidaan tällaista politiikkaa harjoittaa seuraavalla ohjelmakaudella kohesiopolitiikan alalla. Sitten toinen kysymys, puhuitte makroehdoista. Parlamentti on kuitenkin nyt tehnyt päätöksen. Se on hylännyt makrotaloudelliset ehdot, jotka perustuvat vakaus- ja kasvusopimukseen. Nyt on kuitenkin sellainen vaikutelma, että komissio edelleen vie, pyrkii viemään läpi tällaista tointa. Ja nyt on sanottu, että mikäli jäsenvaltiolla on liiallista alijäämää, eikä se kuukauden kuluessa reagoi uudelleen suuntaa, suunnatakseen investointipolitiikkaa niin, että voitaisiin julkista taloutta tervehdyttää, niin osa tai koko kokonaisuudessaan kaikki maksat, voidaan keskeyttää. Kysymykseni kuuluu, tunnustaako Puolan puheenjohtajavaltio, että kohesiopolitiikka ei ole mikään valtion budjettipolitiikan rankaisuväline? Sitten toinen kysymys, joka merkitsee todellista vaaraa. Jos tällaiseen ryhdytään, niin valitettavasti vaarannetaan samalla näiden rahastojen ohjelmointiperiaatteet, koska se tuo mukaan epävarmuutta hankkeiden hyvään hallinnointiin alueilla. Miten vastaatte tähän? Kiitoksia. Thank you. Riikka Manner, please. Kiitos ja Riikka Manner seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia myös ministerille er-, erinomaisesta alustuksesta. Oikeastaan haluaisin kysyä kysymyksen liittyen tähän alueelliseen yhteistyöhön. Olette erinomaisesti pitänyt tämä alueellista yhteistyötä nimenomaan Puolan puheenjohtajuuskaudella esillä. Missä vaiheessa tällä hetkellä neuvottelut ovat, jos puhutaan ihan asetustasosta, ja onko esimerkiksi tämän alueellisen yhteistyön asetuksen osalta löytymässä jotain selkeitä selkeitä ristiriitaisuuksia tai sellaisia kohtia, mitkä ovat neuvostossa herättäneet keskustelua? Tai toisaalta, jos ajatellaan Puolan puheenjohtajakautta, niin mitkä on ne painopisteet ollut alueellisen yhteistyön osalta, joita olette erityisesti halunneet viedä eteenpäin? Ehkäpä nyt sitten ministeriltä ensimmäiset kommentit. Pani poseł Elizabeth Schröter. Rouva edustaja Schröter. Kysymys oli sitten, mitä, mikä on nyt sitten tärkeintä Tanskan puheenjohtajakauden aikana. Tätä en sanonut alussa, mutta meille olisi tärkeintä se, että työt etenisivät niin, että päästään eteenpäin niissä teemoissa, joiden myötä voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti ohjelmointityö. Sen vuoksi käsittelemme juuri strategista ohjelmointia ja integroitua lähestymistapaa ja alueellista lähestymistapaa kehitykseen. Mutta nämä kaksi osa-aluetta annamme Tanskalle puheenjohtajamaana juuri sellaisella hetkellä, juuri perjantain neuvoston jälkeen voidaan nähdä, että niistä on periaatteessa sovittu jäsenvaltioiden välillä, mutta sen sijaan se, joka pitäisi saada päätökseen, joka vielä siis odottaa, ovat seuraavat osa-alueet, nimittäin ehdollisuus ja aluekehityksen välineet. Ja tässä on vielä paljon keskustelua käytävänä. Niin tehän kysytte vielä siitä, että mitkä teemat ovat arkaluontoisimmat tai sellaiset, joissa vaaditaan edelleen keskustelujen epäilemättä makrotaloudellinen äh, ehdollisuus, sitten äh, enimmäismäärät, capping, ja sitten tämä väline, joka yhdistää Euroopan infrastruktuuri mielessä. Eli nämä toistuvat sellaisina, joissa jäsenvaltioiden lähestymistavat ovat hyvin erilaiset, jotka, joissa ei ole sopua. Nämä kolme teemaa. Sitten kysymys, joka Koski kohesiopolitiikkaa ja kriisiä. Me koko ajan olemme painottaneet nämä meidän teemamme Niin yhtä aikaa käytiin keskusteluja kuin keskusteluja monivuotisista rahoituspuitteista, mutta sekä puolapuheenjohtaja Mane näyttää siltä, että jäsenvaltiot tämän ovat ymmärtäneet, niin haluttiin hyvin selvästi näyttää, että politiikka on kehityspolitiikkaa, se on investoivaa politiikkaa, joka kriisin aikana voi ihan ehdottomasti saada EUn sellaiselle tielle. Tietysti täytyy ottaa huomioon kaikki ehdollisuus ja, ja kun otetaan huomioon tämä rajoittava makrotalouspolitiikka, niin tämä silti on kehityspolitiikka. Ainoa politiikka, joka, investointipolitiikka, jossa, joka EUlla tällä hetkellä on käytettävissä, jossa rakennetaan. Mutta puhuitte siitä, että tämä ehdollisuus olisi jo hyväksytty. No, no kuten sanoin aiemmin, tämän makrotaloudellisen ehdollisuuden, eli ehdot, jotka koskevat eh, sitä, että tietyt makrotaloudelliset eh, tai että täytetään tietyt makroekonomiset eh, indikaattorit ja sen yhteys kohdallisuuspolitiikkaan, sitä keskustellaan koko ajan, siitä ei ole vielä sovittu tästä teemasta itse asiassa, no ei kaikki, mutta suurin osa jäsenvaltioista on vakuuttunut siitä, että, että jos yhdistetään makrotaloudelliset asiat juuri kehityspolitiikkaan ja että liitettäisiin näitä sanktioita kohesiopolitiikkaan, että sitä ei voida ollenkaan ymmärtää eikä perustella. Ja tällainen välineellinen sanktioiden asettaminen, erityisesti kun se koskee niitä maita, jotka ovat vaikeassa tilanteessa, sitä ei voida hyväksyä ja perustella joillekin jäsenvaltioille. Sitten kysymys eurooppalaisesta alueellisesta yhteistyöstä niin sekä virallisessa keskustelussa että epävirallisessa keskustelussa. Se on ollut teema, johon olemme kiinnittäneet paljon huomiota. Pääkysymykset joita, joita on käsitelty, ovat strategisissa asiakirjoissa olevat eh, alueellisen kehityksen ohjelmat, eh, se, että komissiolta ei ole tullut ehdotusta investointiprioriteeteista, jotka ovat olennaisia siinä, kun rakennetaan eh, kehityspotentiaalia raja-alueilla, ja sitten tällaisia teknisiä asioita, Osa jäsenvaltioista suhtautuu negatiivisesti siihen, että komissio ehdotti alempaa rajaa EVT-ohjelmien toteuttamisen 75 prosenttia, että se olisi alempi kuin ensimmäisen tavoitteen. Sehän on 85 prosenttia raja. Ja Puolan ta- tavoitteena alueellisessa yhteistyössä oli toisaalta se, että että nämä kansainväliset erityispiirteet otetaan huomioon, mutta toisaalta, että toimet liitetään toimiin, jota, jota toteutetaan ensimmäisen tavoitealueen osalta. Voin sanoa esimerkiksi, että olimme ensimmäisiä, tai eh, ensimmäinen tällainen konferenssi pidettiin, joka koski siis eh, rajat ylittävää yhteistyötä tässä yhteydessä ja päätöks, päätelmät tästä konferenssista esitettiin tällaisen workshopin aikana, joka järjestettiin Open Days-viikkojen aikana. Eli keskustelua käydään laajalti, mutta nyt ei ole vielä hetki, jolloin voitaisiin tehdä johtopäätöksiä. Mutta näyttää siltä, että tämä keskustelukierros, jonka aloitimme, niin kutsutun Varsovan prosessin puitteissa, eli keskustelut, jotka koskevat ohjelmia Euroopan ulkorajoilla, niin näyttää, että se menee hyvään suuntaan. Ja niitä pitäisi jatkaa Tanskan ja Kyproksen puheenjohtajakausien aikana. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. E, pani minister e, Giorgio Stavrakakis. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για όλες τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που έχει. Haluaisin kiittää ja toivottaa teille onnea kaikissa toimissanne. Haluaisin viitata ennen kaikkea siihen, että alueellinen luottavuus eurooppalaisissa politiikoissa on hyvin tärkeä ja tule, kohdisopolitiikan tulevaisuus on sellainen, jos tietysti Poznanissa tehtiin johtopäätöksiä viimeksi. Se, mitä tulee Euroopan unionin parlamenttiin, niin haluaisimme, että olisi konkreettisia tavoitteita keskittyä niihin. Emme kuitenkaan voi allekirjoittaa sitä, että keskityttäisiin toista temaattisen tavoitteen asetteluun tässä, tässä yhteisessä säännöksissä ja sitten asetuksen Erityissäännökset ESFstä johtaisivat siihen, että nämä investointimahdollisuudet alueella niitä leikattaisiin kovasti. Haluaisimme muistuttaa siitä, että, että sektorikohtainen voi olla vaarallinen. Tähän olemme viitanneet aina päätöslauselmaehdotuksissamme täytyy ottaa huomioon myös se, että täytyy ottaa alueiden erityispiirteet huomioon. Tästä saadaan lisäarvoa. Ja että silloin voidaan saada aikaan sellaisia investointeja, joissa, joissa investointien potentiaalia voidaan saada käyttöön täysimääräisesti. Tulkit pyysivät hieman puhumaan hieman hitaammin kohesiopolitiikan vaikeutuu nyt siinä, että, tai sen painoarvo parantuu siinä, että alueellinen kohesio on otettu myös osaksi Lissabonin sopimusta. Ja että myös 2020 täytyy ottaa huomioon. Nyt ollaan kuitenkin päästy siihen pisteeseen, jossa seuraavalla ohjelmointikaudella – otetaan huomioon siis 2020-ohjelma ja sitten kun ajatellaan tiettyjä kohesiopolitiikan saavutuksia, niistä ollaan luopumassa komission ehdotuksessa, kun ajatellaan alueellisen kohesion tavoiteasetelmaa, niin siihen pitäisi saada, sen pitäisi saada vaikuttaa 2020 strategiaan. Teemme aluekehitysvaliokunnassa kaikkemme, jotta asetukset, joista nyt päätetään, että ne olisivat todellakin nyt alueellisen kohesion palveluksessa ja olisivat sille hyväksi. No no niin, tässähän ei tainnut sinänsä kysymystä olla, vaan tämä oli enemmänkin kommentti. Derek Vaughan seuraavaksi. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I, I like... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Puolaa puheenjohtajavaltiona sen tekemästä työstä. He ovat puolustaneet ansiokkaasti aluepolitiikkaa Varmasti teille on aika vaikeaa tällä hetkellä kertoa meille, mitkä neuvoston tunnelmat täsmälleen ovat kohesiopolitiikan tulevaisuuden suhteen, mutta kun nyt kerran olette täällä, niin toivottavasti saamme teistä irti mahdollisimman paljon vastauksia. Puhuitte jo tästä makrotason ehdollisuudesta – mutta entäpä sitten nämä suoritusvaraumat, niistä ei ole vielä, suoritusvaraukset, niistä ei ole vielä puhuttu. Voisitteko kertoa, mitä jäsenvaltiot ovat olleet mieltä näiden suoritusvarausten ajoituksesta, jos tässä puolivälin kohdalla halutaan allokoida rahaa sinne, niin ehkä silloin jäsenvaltiot ja alueet eivät ehdi perustaa niitä hankkeita. Ja toinen huolenaihe liittyy sitten kaupunkialueisiin. Voisitteko kertoa, mitä jäsenvaltiot ovat mieltä siitä, että kuka määrittelee sen, mikä yleensä on kaupunki tai urbaani alue. Se on tärkeä asia. Ja viimeinen asia, jonka ottaisin esiin, liittyy rahoituksen yleistasoon vuoden 2013 jälkeen te sanoitte avauspuheenvuorossanne, että useimmat jäsenvaltiot tukevat jo näitä ehdotuksia, ehkä yhtä, lukuun, yhtä jäsenvaltiota lukuun ottamatta, mutta että jonkinlaiset enimmäismäärät sinne tulisi kohesiopolitiikalle vuoden 2013 jälkeen. Voitteko tästä kertoa hiukan lisää? minkälaisia näkemyksiä jäsenvaltioilta tästä on. Pitäisikö kohesiopolitiikkaan saada lisää rahaa 2013 vuoden jälkeen? Eh, vážená paní předsedkyně, paní ministrině, <clears throat> dovolte mi, abych eh, já vyjádřil. Kiitoksia. Eh, kiitoksia, arvon ministeri. Olen oikein tyytyväinen yhteistyöstä Puolan puheenjohtajavaltion kanssa. Voimme verrata tätä yhteistyötä aikaisempiin puheenjohtajuuskausiin. Tämä valiokunta on ollut mukana neuvotteluissa ja olemme voineet olla monista asioista yhtä mieltä. Minulla on nyt kysymyksiä myönteisiä kommentteja asetuksesta. Olen yhtä mieltä siitä, että säilytetään yhteisrahoitus myös uusille jäsenvaltioille nykyisellä tavalla. Olen iloinen siitä, että harmonisoidaan sääntöjä, jotka koskevat eri rahastojen käyttöä. Mitä sitten tulee tehokkuuden lisäämiseen? Tämä on avoin kysymys. Tiedämme, että joillakin alueilla Esimerkiksi Italian etteillä osassa on kyllä saatu varoja, mutta BKT ei kuitenkaan ole noussut, taso ei ole kuitenkaan noussut rahoituksesta huolimatta. Komissio puhuu yhden koon politiikasta one size fits all. Kuinka sitten voidaan näitä kiintiöitä eri rahastoja varten ennakoida? tätä kautta ei ehkä vähennetä yksittäisten, eikö ole niin, että yksittäisten jäsenvaltioiden liikkumavara näin rajoitetaan. Emme kuitenkaan haluaisi rankaista ketään. Kuinka sitten voisimme täytäntöön panna nämä ehdot, joita nyt suunnitellaan? Kuinka voidaan tarkistaa, että, että ehdosta on pidetty kiinni tai sitten ei? Kysymys on, kuuluu, kun rahastoja käytetään, no niin kiinnitämme ehkä liikaa huomiota näiden rahastojen käyttöön. Może rzeczywiście tylko odniosę się, bo tutaj... No tässä ensin ei oikeastaan ollutkaan kysymystä Stavrakikselta. No sen sijaan tämä teema, jonka otitte esille, se on sellainen, jossa Puola puheenjohtajamaana pyrki käymään keskusteluja, nimittäin integroitu lähestymistapa ja se, että otettaisiin huomioon erityispiirteet kullakin alueella. Kiinnitimme huomiota, kuten jo sanoin, siis positiivisesti kiinnitimme huomiota, eikä pelkästään me tähän asiakirjaan siis strategista puitteista, koska se on asiakirja, jonka myötä voimme toivon niin saavuttaa sen, mitä tällä hetkellä ei ole, eli koordinaatiota eri politiikan alojen välillä, eri kehityspolitiikkojen välillä, kohesiopolitiikka, kehityspolitiikka, ehkä muitakin, niin että ne vastaisivat parhaalla mahdollisella tavalla potentiaaliin ja tarpeisiin Euroopan alueella. Sitten kysymys suoritusvarauksesta, performance reserve. niin keskustelu neuvostossa keskittyi siihen, että löydettäisiin tehokkaammat ja parmaat, parhaat mekanismit, jotta suoritusvarauksen avulla voitaisiin saavuttaa ohjelmien paras mahdollinen vaikuttavuus. Nykyinen komission ehdotus, muistutan siitä, niin siinä on monia positiivisia elementtejä. Ennen kaikkea se ei ole EU-tason reservivaraus, vaan tällainen pakollisten reservien järjestelmä jäsenvaltioissa. Eli siellä ei ole epätervettä kilpailua operationaalisten ohjelmien välillä varauksen jakautuminen koskee näiden niin kutsuttujen virstanpylvien, se liittyy niiden saavuttamiseen ja Nämä milestones ne asettavat alueet ja jäsenvaltiot näiden suorituspuitteiden puitteissa, performance frameworks. Kaikki nämä piirteet aiheuttavat sen, että tämä uusi varaus voi todellakin aidolla tavalla suunnata kohesiopolitiikkaa tuloksia kohti. Muistutan että tällainen ikään kuin harjoitus oli tällaisessa varauksen osalta jo tällä budjettikaudella. Eli tiedetään, että tällaisen varauksen kautta voidaan saada tätä vaikuttavuutta ja tuloshakuisuutta aikaan, että niistä tulee todellisuutta. Mutta on aika suuri ryhmä jäsenvaltioilla, jolla on se pelko, että nämä ehdotukset, joita komissio nyt ehdottaa, voivat tukea helppoja hankkeita ja se on tietysti vaara, josta täytyy vielä keskustella. Eli tuetaan helppoja hankkeita sen sijaan, että tuettaisiin innovatiivisempia hankkeita ja tällainen varaus voi estää sitä, että asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita. Puola haluaisi tätä suunnata niin, että puolellakin kun on aika positiivisia kokemuksia juuri suoritusvarauksesta, niin että liitetään siihen positiivisia kannusteita, ei negatiivisia. Ja olen vakuutunut, että tällä tavalla todellakin voidaan saavuttaa parempi vaikuttavuus tässä politiikassa. Sitten Vlasakin kysymys liittyy, aha, vielä kaupungin määritelmä ja kaupunkialueiden määritelmä. On tällä hetkellä keskustelu, joka koskee kaupunkialueiden muiden alueiden määrittelyä. Sitä on käyty, ja kunnes todettiin, että se määritelmä ei voida asettaa Euroopan tasolla, vaan todettiin, että se pitää olla määritelmä, joka esiintyy paljon alemmalla tasolla kuin Euroopan tasolla, kuten ring fencingissä, kuten kaikessa muussa Euroopan tason yhtenäistämisessä, niin monien kokemusten jälkeen näyttää meistä siltä, että tällainen yhtenäistäminen kun näitä alueita on satoja, niin se ei ole soveliasta. Eli se, mikä voidaan tehdä hyvin alemmilla tasolla, täytyy siellä tehdä. Niin täytyy itseään muistuttaa tänne kysymyksistä. Eli puheenjohtajakauden virallisissa ja epävirallisissa keskusteluissa niin että kun ajatellaan tätä budjetin kokoa, niin siitä ei ole keskusteltu, siitä on keskusteltu keskustelussa, jotka ovat monivuotisia rahoituspuitteita, mutta meidän keskusteluissamme ei puhuttu ollenkaan budjetin koosta. Me keskityimme tavoitteisiin, prioriteetteihin ja siihen, että miten parhaiten suunnataan tätä politiikkaa tulevaisuutta kohti. Sitten Valasäkin, edustaja Valasäkin kysymys, joka koski automatiikkaa, kun sovelletaan tiettyjä allokaatioita, väliintuloja, interventioita, koskien eri tematiikkaa, sekä sosiaalirahastoa, sekä innovatiivisuutta, että kaupunkipolitiikkaa, eri teemoja – niin ne nyt tulevat esiin sellaisina, joita pitäisi koskea tämä niin kutsuttu ring fencing. Tässä keskustelussa tuli esille, että tämä pitäisi olla kumppanuussopimuksen elementti. Ja ehdottomasti niin tässä perjantain neuvoston kokouksessa tuli selvästi esille, että ei pitäisi olla automaattista Euroopan tason määrittelyä tälle. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Wojciech. Kiitos. Nyt Olenik. Ja Kiitos ministeri. Haluaisin kiittää näistä monista aloitteista, joihin puheenjohtaja on ryhtynyt. asiallista keskustelusta kiittäisi, joka liittyy kohesiopolitiikkaan, että onnistuimme saamaan aikaan yhden perustavalaatuisen tavoitteen, eli kohesiopolitiikka on nyt laajalti hyväksytty kautta EUn edelleen. Tämä hyvä ilmapiiri koisopolitiikan ympärillä on eräänlainen fakta. Ja nyt kun tuli uusi lainsäädäntöpaketti, niin se on otettu hyvin vastaan ja on hyväksyntää olemassa. Ymmärrän, että on yksityiskohtia, joissa on eri näkemyksiä. Niistä ajoin kysyä, mutta itse asiassa huolenaiheeni ministeri jo vastasi. Eli kaksi kysymystä. puheenjohtajakauden aikana, onko neuvostossa keskusteltu siitä, että mitkä rahoitusvirrat voitaisiin tukkia, estää, kun nämä kriisin vastaiset säännökset tulevat voimaan. Eli mi- mihin rahoihin voimme katsoa tässä yhteydessä, jos ei koesuopolitiikan rahoihin, että tämä mekanismi olisi vaikuttava tulevaisuudessa, koska me kohesiopolitiikkaa puolustamme, mutta kysymys, että pystymmekö osoittamaan muita lähteitä. Meillä on nyt kaksi lainsäädäntöpakettia, kohesiopolitiikka ja yhteinen maatalouspolitiikka. Haluaisin kysyä, että mitkä ratkaisut teidän mielestänne, puheenjohtajan mielestä, lähentävät meitä siihen, että maaseudun kehittämisen ohjelmat lähentyisivät kohesiopolitiikan ohjelmia. Koska henkilökohtaisesti, kun ajatellaan näitä monia ratkaisuja, joita odotin tulevaksi, ei ole tullut. Osallistuin kokoukseen, jossa aluekehitysohjelmista hyvin selkeästi keskusteltiin niin kuin ne pitäisi erottaa kohesiopolitiikan ohjelmista edelleen. Me täällä odotimme, että olisi intensiivistä työtä sen vuoksi, että integroitaisiin maaseudun kehittämisohjelmat maaseudun modernisoimisohjelmat integroitaisiin kohdispolitiikan ohjelmiin. Ja sitten vielä kun kiitän jälleen, niin haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että puheenjohtajakausi oli erityinen, koska aloitimme tai työn sinä aikana, kun uusi perussopimus oli voimassa, mikä tietysti vaikeutti asioita tai teki niistä raskaampia, mutta ministeri ja teidän tiiminen, jotka osallistuivat töihin, niin mielestäni te myötä vaikutitte siihen, että tämä vaikea aika on saatu hoidettua hyvin järjestykseen yhteisesti. Kiitos siitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, haluaisin ensinnäkin kiittää teitä tästä nyt puheenjohtaja kauden lopulla olette löytäneet työn tiedä tänne Brysseliin asti ja haluaisin kiittää neuvoston edustajaa. Meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä välillämme. On todettava, että Puola on ollut erittäin hyvin valmistautunut puheenjohtajakautensa. Sen organisaatio on ollut erittäin hyvä ongelmamme silloin, kun puhumme kohesiopolitiikasta, rakennepolitiikasta ja aluepolitiikasta, on se, että Puolan puheenjohtajakausi on nyt päättymässä. Sehän tämä on meidän ongelmamme. Kun kollegamme täällä hyvin optimistisesti sanoi, että kohesiopolitiikka ja rakennepolitiikka ovat EUn reservejä, niin niin minä olen sanottu, että kun katson täältä jäsenvaltioihin päin, niin valitettavasti tämä ei nyt ihan näin pidäkään paikkaansa. Se ei ole mikään voimavara enää. Mit, nyt kun tarkastelen komission asetusehdotusta ja pohdin viime keskusteluja, niin käy ilmi, että monet asetusehdotuksen ehdotukset herättävät enemmän kysymyksiä kuin tuovat vastauksia. Olen tästä pahoillani. Puolan tapainen maa, joka pitää rakenne- ja kohesiopolitiikkaa EU-politiikan ytimenä, ei enää jatka puheenjohtajana. En halua mitään vetoa tässä ryhtyä lyömään, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että muilla tai että tulevilla puheenjohtajavaltioilla tulee olemaan muita prioriteetteja kuin alue- ja kohesiopolitiikka. Olette täällä viitoittaneet tieto tuleville keskusteluille. Tämä on hyvä, koska näitä keskusteluja tullaan vielä käymään pitkään. Olette myös luonneet rakenteita. Kuinka tulevaisuudessa aiotte tätä keskustelua tukea? Puolan ääni neuvostossa on kuitenkin painava ääni. Sitten yksi kysymys Puolan hallituksen sisäisestä organisaatiosta. Tähän mennessä rajat ylittävässä yhteistyössä jäsenvaltioiden välillä on valtuudet ollut ulkoasiainministerillä. Käsittääkseni tähän asti se on merkinnyt, että tietyt Puolan ja Saksan alueet ovat olleet sitä mieltä, että tämä ei aina ollut aivan hyvä asia, kun on olemassa rajat ylittävää aluepolitiikkaa, eikö silloin voitaisi ajatella, että aluepolitiikka vapautettaisiin ulkoasiainministerin salkusta ja annettaisiin se teille? Kiitoksia. Like to, to inform you. Kiitos Joakim. Haluaisin kertoa sinulle, että tammikuussa Nikolai Vaamen tulee tänne Tanskan puheenjohtajavaltion edustajana. Hän vastaa aluekehityksestä ja kohesiopolitiikasta. Ja tähän mennessä olemme ymmärtäneet, että Tanska on hyvin sitoutunut aluepolitiikan kehittämiseen. Ja tätä pyrimme tietysti jatkamaan koko Tanskan puheenjohtajuuskauden ajan. Marie Teres Sanchez-Smith seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän myös rouva ministeriä tästä kunnianhimoisesta työstä, jota avatte te, olette tehneet puolen kauden aikana aluepolitiikan hyväksi. Useaan kertaan olette puhuneet alueellisesta integraatio, integroituneesta mm, lähestymistavasta ja vahvistetusta politiikasta. Tähän liittyvät eri alueet, politiikan toimijat. Tiedämme, kuinka tärkeää on monentasainen hallinnointi ja alueellisten ja paikallisten toimijoiden mukaan ottaminen kaikkien prosessin vaiheisiin tulevan kohesiopolitiikan suunnittelussa. Tämä aihe on sellainen, josta ollaan ilmeisesti yhtä mieltä. Tarvitaanko todella periaatepäätöksiä, mihin asti neuvoston jäsenet haluavat sitoutua virallisesti tämän monin, monitahoisen hallinnoinnin alalla? Last on my list is Lambert. Kiitos. Sitten Lambert van Nistelrooy viimeisenä listalla. Thank you very much. Um, I apologize for coming. Kiitos. Pahoittelen, että myöhästyin ja minulta jäi ministerin puhe kuulematta. Minulla on hyvin lyhyt kysymys. Se koskee naapuruuspolitiikkaa. Tiedän, että Puola puheenjohtajavaltiona on auttanut kehittämään toimintasuunnitelmia ulkorajoille, mutta työtä ei ole viety eteenpäin niin paljon kuin olisi ehkä toivottu. Olemme keskustelleet paremmasta toimintatavasta ja jopa siitä, että viedään CAKR välineisiin, kuten vaikkapa Interreg-ohjelmiin, niiden tasolle. Edellisessä täysistunnossa parlament, parlamentti äänesti mietinnöstä, joka koski naapuruuspolitiikkaa. Siinä puhuttiin demokratian edistämisestä ja, ja tuesta kansalaisjärjestöille ja niin poispäin. Mutta siellä oli er, eräs tämän valiokunnan tarkistus, jossa sanottiin, että meidän tulisi käyttää tulevaisuudessa EAKR-välineitä tässä työssä ja ehkä tarkastella uudelleen tätä ENPI-asetusta. Voitteko kertoa neuvoston näkemyksistä tässä asiassa? Kiitos ministeri. Seuraavaksi olkaa hyvä. Pan poseł Olejniczak, więc... Edustaja Olejniczak, eli miten näitä rahoitusvirtoja voidaan tukkia, blokata – Tietysti otsakkeet politiikoista, ne leijuvat ilmassa, niin sanotusti. Nyt en uskalla mainita näiden poliitikkojen nimiä. Tietysti niiden kokousten puitteissa, joita me olemme puheenjohtaneet, niin No, kun puhutaan makroehdollisuudesta, erityisesti Baltian maat olivat sen puolesta, että olisi makroehdollisuutta, joka liittyy kohesiopolitiikkaan, mutta suurin osa maista selvästi oli sitä vastaan, että kohesiopolitiikka liitettäisiin siihen, että tulisi sanktioita, jos tiettyjä makrotaloudellisia ehtoja ei täytetä. No, yhteinen maatalouspolitiikka ja kohesiopolitiikka. No, aivan kuten sanoitte, niiden ihmisten keskuudessa, jotka kohesiopolitiikkaa hoitavat, niin on vakaumus siitä, että sidonnaisuudet, sidonnaisuutta pitää olla näiden kahden politiikan välillä, koska tällä hetkellä nähdään. Ei edes puhuen negatiivisessa mielessä, että miten näitä kahta politiikkaa on vaikea raskasta toteuttaa, jotka ovat täysin erillään toisistaan. Ja tässä komissio on ehdottanut tiettyä välinettä, eli eh, kumppanuussopimukset, yhteiset strategiset puitteet, ja jos niitä hyödynnetään hyvin, niin niistä voi tulla tällainen sateenvarjo, jonka alla molemmat asiat voidaan toteuttaa. Tietysti jos puhutaan henkilöiden kanssa, jotka politiikkaan osallistuvat, niin he aina sanovat, että yhteinen maatalouspolitiikka tai aluekehitys eh, maaseutualueella on samanlaista aluekehitystä kuin muilla erityisalueilla, eli pitäisi olla yhdessä. Sen sijaan näemme myös, ja sanoisin, että lyhyt keskusteluhan oli Posnanissa tästä asiasta, Eli sitten tämä toinen osa ihmisistä, jotka liittyvät, jotka hoitavat yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin ne eivät ota huomioon kohesiopolitiikkaa ja tätä yhteyttä niiden välillä. Ja minä nyt luotan teihin, että herkistäisitte heitä tästä asiasta, että ei ole niin, että on kaksi erillistä politiikan alaa. Eli jos puhutaan hyvästä eurooppalaisten raho- rahavirrasta, rahojen allokoinnista näille alueille, niin näiden politiikkojen alueen täytyy täydentää toisiaan toimia yhdessä, ja tämä yhteys pitää olla. Tällä hetkellä sitä ei todellakaan ole. Ja se täytyy ihan selkeästi sanoa. Kiitoksia hyvin ystävällistä sanoista, jotka koskivat puolen puheenjohtajakautta. Haluan vain vahvistaa sen, mitä rouva puheenjohtaja sanoi, että toivon, että myöskin käsittelette positiivisesti Tanskaa sen puheenjohtajakauden jälkeen. Tämä työ, joka on nyt puolen puheenjohtajakauden aikana ja jo ennen sitä trion puitteissa, on aloitettu ja nyt Tanska sitä jatkaa sekä vanhan hallituksen ministeri Lamenenin kanssa, joka todellakin hyvin intensiivisesti alkoi jo keskustelut meidän kanssamme heti virkakautensa aluksi, niin minusta todellakin näyttää, että se annustaa hyvää tulevaisuudesta. En nyt vielä arvioi sitä, miltä se tulee näyttämään, mutta näyttää siltä, että kyllä se hyvin positiivisesti tulee menemään ja näin puolikin odottaa, mutta tässä yhteydessä haluaisin vielä sanoa, on kuitenkin se, että tällainen tilanne, että eri hallitusten osalta nähdään hyvin erilaisia mielipiteitä, joita kuullaan. Jos keskustelemme juuri kaikkien ministereiden kanssa, jotka ovat yleensä siinä neuvostossa esimerkiksi, ja siellähän oli vain kolme ulkoministeriä ja kaikki muut olivat ministerit, jotka vastaavat kohesiopolitiikasta ja aluepolitiikasta, niin kaikki jäsenvaltiot puhuvat yhdellä äänellä. Sen sijaan muissa paikoissa, muissa neuvoston kokoonpanoissa eri ministerit samoista maista puhuvat ihan toista. Eli tämä on enemmänkin ongelma, mutta näyttää siltä, että Tanskassa tätä ongelmaa ei olisi. Eli minä kyllä odotan seuraavaa puolta vuotta hyvin positiivisella mielellä. Me joka tapauksessa omalta puoleltamme. No, e- no emme nyt auta, mutta teemme yhteistyötä juuri niin kuin tanskalaiset tekevät yhteistyötä meidän kanssamme jo, jo ennen puheenjohtajakaudemme alkua ja sen aikana. No sitten Sanchez mitillä mieluummin tällaisena pohdiskelun kuin vastauksena kysymys, joka sitä, että keskustelu käytäisiin enemmän alueellisella tasolla. Tietysti kaikki jäsenvaltiot ottavat sen huomioon, ottavat huomioon aluetason ja paikallisen tason merkityksen, jos puhutaan vaikka kaupungeista. Sen sijaan ei ollut keskustelua siitä, että miten alueet liitetään kumppanuussopimusneuvotteluihin. Tästä ei ole keskusteltu. Se on teema, joka tulee tai molemmat. Tämä kysymys tulee esille alue- ja paikallisella tasolla, mutta niin kuin tässä sopimuksen tekoasiassa tätä ei ole vielä keskustelua käyty. No ehkä Belgia oli ainut maa tässä, joka on puhunut alueesta tässä mielessä. vain Belgia tässä avustaja kertoi? I Ja sitten edustaja van Nistelrooy minä jo oikeastaan vastasin, kun Riikka Manner kysyi, hän kysyi alueellisesta yhteistyöstä. Minä aika paljonkin siitä asiasta sanoin, mutta haluaisin vielä toistaa. Ehkäpä vähän toistakin, nimittäin Puolan kokemukset tällä hetkellä naapuruspolitiikasta ja ohjelmista, jotka koskettavat rajan molempia puolia niin, että on unionimaa ja ei-unionimaa, ja miten näitä ohjelmia nyt hoidetaan, niin kuin tällä hetkellä hoidetaan, niin nämä kokemukset Puolassa ovat negatiiviset. No en halua käyttää pahempaa sanaa. Ja jos tällä tavalla näitä ohjelmia edelleen hoidetaan, puhun naapurusohjelmista, niin voi tulla ongelmia sekä ohjelmien tavoitteiden toteuttamisessa, mutta ihan määrärahojen antamisessa. Eli tästä täytyy keskustella. Tietysti Suomi on toiminut tässä hyvin intensiivisesti ja me tässä teemassa Suomea intensiivisesti tuemme. Kiitoksia. Kiitoksia ministeri. Nyt sitten komissiosta Nikolas Martin. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää ministeri Bienkovskaa hänen henkilökohtaisesta sitoutumisestaan kohesiopolitiikkaan. Komissio on todella ilolla seurannut hänen työtään ja koko ministeriön työtä. Siellä on ennätysajassa saatu läpi kaksi tärkeää uudistusta. Ne ovat olleet meille erittäin merkittäviä. Ja Puolan puheenjohtaja valtion työn fokuksen ansiosta ja tämän valiokunnan työn ansiosta myös tällainen saavutus saatiin aikaan ja se varmasti osoittaa sen, mitä voidaan saavuttaa, jos poliittista tahtoa siihen on olemassa – arvostamme myös sitä, miten tästä alueellisesta yhteistyöstä on keskusteltu ja miten keskustelu on kehittynyt eri foorumeilla, aivan kuten ministeri tässä sanoi. Ja tämä on tarjonnut hyvää taustaa koko kohesiopoliittiselle keskustelulle ja ylipäänsä sille, miten tämän politiikan alueellinen komponentti linkittyy EU 2020-strategiaan tämä edistys, jota nyt on saavutettu tässä asetuspaketissa, on vaikuttavaa, kun miettii, kuinka lyhyessä ajassa se on saavutettu. Itse olen osallistunut tähän, tähän työhön vahvastikin ja komissio on ollut sitä mieltä, että nopea edistys tässä asiassa on todella tarpeen ja monessa asiassa, jo, joissa ei nyt vielä päätöksiä ole, niin on saatu sellaista hyvää taustakehitystä aikaan ja varmasti Tanskan puheenjohtajuuskaudella työt etenevät hyvin joutuisasti. Yleisten asioiden neuvostossa osa näistä asioista tuli perjantaina esiin ja oli hyvä, että meillä oli tällainen yleisten asioiden neuvosto, joka keskittyi kohesiopolitiikkaan. Siellä keskustelu oli laadukasta ja selviä tuloksiakin saatiin. Vielä pari sanaa kolmesta pääasiasta, jotka ovat erittäin tärkeitä, kun seuraavasta sään asetuspaketista keskustellaan. Tästä yhteisestä strategiakehyksestä komissio on sitä mieltä, että nyt täytyisi keskittyä sisältöön, joka tällä yhteisellä strategiakehyksellä on emme tällä hetkellä tiedä, onko olemassa mitään yhteisymmärrystä siitä, kuinka tätä lisäarvoa lähdetään hakemaan, kuinka sitä saataisiin. Teemme siitä kyllä luonnosta ja toivottavasti saamme sen esiteltyä piakkoin, jotta saamme sitten palautetta siihen sekä neuvostolta että parlamentilta. Tällä tavoin nähtäisiin, kuinka lähellä tai kaukana kannat ovat toisistaan – sekä strategia mielessä ja toisaalta se olisi sitten hyödyllinen asiakirja ja, ja väline jäsenvaltioiden väliselle työlle näiden kumppanuussopimusten ja ohjelmien laadintaan. Tässä kontekstissa pääsemme varmasti eteenpäin myös hyväksymismenettelyssä. Toinen asia, maakohtaiset suositukset tämä liittyy siihen, millä tavoin kohesiopolitiikka linkittyy EU 2020-strategian painopisteisiin. Tästä on sopimus ja sitä korostettiin yleisten asioiden neuvostossa. Tämä liittyy siihen, miten saadaan aikaiseksi hyvä mekanismi tämän saavuttamiselle, tämän linkin saavuttamiselle – suositukset ovat osa prosessia, ne ovat osa tätä olemassa olevaa mekanismia, joka on olemassa EU 2020-strategian täytäntöönpanolle. Ja siksi meillä on varmuus siitä, että kansalliset ohjelmat jäsenvaltioissa todella hyödyttävät myös strategian tavoitteiden saavuttamista. Kohesiopolitiikasta tulee hyvin tärkeä politiikka, kun mietitään sitä, miten rahamielessä päästään ja talousmielessä päästään saavuttamaan strategian tavoitteita, täytyy ymmärtää se, että nämä maakohtaiset suositukset ovat tässä tärkeässä osassa komission mielestä sekä ohjelmien että kumppanuussopimusten laadinta täytyy tehdä nämä suositukset mielessä. Ja meidän tulee varmistaa, että nämä mekanismit, joita on perustettu, saavuttavat tämän lopputuloksen. Tämä on eräs yhteisen strategiakehyksen rooleista. Sillä pyritään hahmottamaan sitä, kuinka tässä voitaisiin onnistua. Lopuksi vielä sitten tästä temaattisesta keskittämisestä – pari sanaa. Meillä on yhteisymmärrys sille, että keskittämistä tarvitaan, mutta toisaalta tarvitaan myös joustavuutta. Meillä ei kuitenkaan ole selkeää näkemystä siitä, miten tämä joustavuus saavutettaisiin. Komission kanta on se, että tässä on vielä tilaa hiukan tutkiskella sitä, minkälaisia käytännön seurauksia näillä mekanismeilla eri rahastoissa on. Vielä ei ehkä aivan ymmärretä sitä, minkälaista joustoa sinne on jo näihin mekanismeihin rakennettu. Ja ehkä voisimme hiukan tutkailla hyvin käytännönläheisesti sitä, minkälaisia tarpeita joustolle on eri alueilla ilman tällaista joustavuutta voidaan päätyä hyvinkin odottamattomiin tilanteisiin, eli siinä mielessä se on tärkeää. Oli hyvä, että keskusteltiin tästä asiasta. Neuvoston työryhmän keskustelu tarjosi hyvän pohjan keskusteluille sitten Tanskan puheenjohtajuuskauden aikana. Varmasti tässä voidaan vielä kommentoida keskustelun voin kommentoida keskustelun muissa osissa vielä muita asioita. Kiitos Nikolas. Niin sanoit, että kantoja, kannat ovat vielä hyvin erilaisia tietyissä asioissa ja tämä on parlamentille myös hyvin tärkeää tietoa. Ja tämä osa sinun esityksestäsi pätee varmasti hyvin myös seuraavan esityslistan kohtaan. Nyt haluaisin sanoa täällä olevien ja, ja poissa olevien puolesta, että arvostimme kovasti Puolan yhteistyötä puheenjohtajuuskauden aikana. Ja olimme iloisia, että töitä tehtiin todella ahkerasti ja nyt kun tässä kuussa yleisten asioiden neuvostossa – käytiin läpi puheenjohtajuuskauden töitä. Nähtiin, että paljon on todella saavutettu. Voimme vain toivoa, että sama vauhti jatkuu sitten tulevina kuukausina. Nyt kiittäisin ministeriä hänen panoksestaan ja luotamme, että ministeri tarjoaa omaa kokemustaan muiden avuksi myös seuraavien puheenjohtajuuskauden kuukausien aikana. Vielä annan teille mahdollisuuden sanoa muutaman sanan tähän lopuksi. Olkaa hyvä. Thank you ah, very much. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä kaikkia yhteistyöstä. Toivon, että teemme yhteistyötä myös muiden trion puheenjohtajien kanssa. Neljä päivä päästään joulu, joten hyvää joulua myös. Kaikki eivät sitä ehkä huomanneet, mutta hyvää joulua ja kaikkea parasta tulevalle vuodelle. Hyvää toivoa Euroopalle. Kiitos. One, one minute to say goodbye to Madam Minister. colleagues, we just have two minutes to start the next point. No niin, pidetään nyt tai pari minuutin, parin seuraavan minuutin aikana käydään läpi näitä puheenjohtajien, puheenjohtajan ilmoituksia. Tämä liittyy siis kohtaan, esityslistan kohtaan 10. Siitä ei keskustella tänään, koska prosessin dynamiikka ei ole oikeastaan antanut meille mahdollisuutta käydä kunnon keskustelua tänään, ja siksi ehdotan, että lykätään tuo kohta kymmenen seuraavaan kokoukseen. Neuvostossa keskusteluja on myös lykätty. Niitä ei käyty tämän kuun 15. Niitä käydään huomenna. Ja kokous, jota suunniteltiin täksi aamuksi kaikkien toimielinten välille, mukaan lukien varjo, esittelijät, komissio, investointipankki Tanska ja Puola. Tätä kokousta ei järjestetty, koska suurin osa ihmisistä ei ollut täällä Brysselissä, eli meillä täytyy vielä olla tällainen tekninen kokous, ja se on 11. tammikuuta. Ja sitten 25 tammikuuta käydään keskustelu tästä kohdasta ja komission uudesta ehdotuksesta. Tässä olivat puheenjohtajan ilmoitukset ja nyt siirrytään sitten seuraavan kohtaan esityslistalla, joka on toinen keskustelu, joka valiokunnassa käydään – näistä yhteisistä säännöksistä. Tämä perustuu siihen työasiakirjaan, jonka te olette saanut, kaikki saaneet lokakuussa ja meillä on tässä kaksi esittelijää ja nyt annan vuoron heistä molemmille. Konstanssia Lambert. Lambertia on pyydetty puhumaan ensin. Ole hyvä. We, we, we do it um, over and over, uh, but I'm sometimes a little bit confused. Niin, minunko vuoro nyt oli joskus, tässä menee hiukan vuorot sekaisin. Niin tästä menettelystä on selvää, tai kävimme jo tällaista alustavaa keskustelua viime kerralla, ja siellä käytiin läpi kohtia, jotka ovat niitä pääasiallisia huolenaiheita, joista pitäisi keskustella ensin, ennen kuin lähdetään sitten kuulemiseen ja tarkistusten jättämiseen. Nyt ehkä voitaisiin ottaa enemmän kommentteja kollegoilta vastaan kuin viimeksi. Viimeksi aika oli vähän rajallinen ja siksi ei kommentteja kovin paljon saatu ja, ja myös muita asioita oli silloin esillä. Eli nyt olemme todella kiinnostuneita kuulemaan kommentteja. Mikä on muuttunut viime kertaan? Olemme poistaneet sieltä neljä kohtaa. Tai olemme ottaneet esiin neljä kohtaa ja seuraavalla kerralla teemme sitten samalla tavoin. Ja sitten siitä päästään tekstin muokkausvaiheeseen. Nyt käymme läpi kohtaa yksi ja on aivan selvää, että tämän tulisi olla tärkeä osa tätä lainsäädäntömenettelyä parlamentissa – Voimme miettiä sitä, pitäisikö tässä olla erillinen asetus vai kannattaisiko se liittää tähän. Meidän huolenaiheemme on siellä siis listattu ja parlamentin oikeudellinen yksikkö on päätellyt, että noudatetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä ja puheenjohtajakokous on jo lähettänyt tämän sisältöisen kirjeen komissiolle, että tällaista lähestymistapaa käytetään. Tässä on jo kolme kysymystä siitä, miten näitä välineitä nyt käsitellään. Olemme iloisia, että Neuvosto on myös lähettänyt tämän. Olimme iloisia kuullessamme sen. Eli että yhteisestä strategiakehyksestä tehdään, ei tehdä delegoitua säädöstä, vaan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä edetään. Ja nyt juuri kuulimme komissiolta, että he ovat halukkaita esittelemään tämän asiakirjan. Minusta tässä mennään hiukan väärin päin, kun parlamentin kanta on nyt täysin selvillä, niin ehkä tässä nyt oikeudellisten asiantuntijoiden pitää keskenään keskustella, että miten edetään. No sitten nämä kumppanuussopimukset. Se on sellainen asia, jota parlamentti voi miettiä. Viimeksi jo komissio selitti näitä asioita ja että tämä on todella tällainen alhaalta ylöspäin asiakirja. Ja nyt, eikä mikään neuvottelukappale komission ja jäsenvaltioiden välillä, vaan kyse on siis tästä monitasohallinnosta, monitasoisesta lähestymistavasta kumppaneiden kesken haluaisimme, että jo ennen kuin aloitetaan, määritellään selvästi se, keitä nämä kumppanit ovat ja minkälainen sopimussuhde siellä on. Se on siis kohta kaksi. Ja hetki sitten kuulimme muutaman sanan kohdasta kolme. Siinä on hiukan liikettä näkyvissä, mutta meidän pitäisi määritellä tarkemmin, tarkemmin nämä temaattiset painopisteet ja tämä joustavuus, jousto, jota on tarjolla. Tiedätte, että kohesiopolitiikka kattaa useampiakin asioita kuin mitä on EU 2020-strategiassa. Eli meillä on tällainen ylimääräinen alueellinen ulottuvuus tässä, jota ei ole EU 2020-strategiassa. Ja ehkä minä lopetan tähän ja Konstans voi sanoa sitten muutaman sanan joustosta. Hänellä on siihen liittyen todella hyviä ideoita. Ole hyvä. Ja, vielen Dank, äh, Lambert, für die erste ein... Kiitoksia tästä alustuksesta. Hyvät kollegat, että olette huomanneet, että keskustelu, jota molemmat käymme kaikkien mahdollisten edustajien kanssa sekä komissiosta, puheenjohtajamaasta sekä myös muiden intressipiirien kanssa alueella, niin tämä keskustelu on edennyt ja sen myötä sitten paljon konkreettisempia kysymyksiä saadaan mukaan tähän työasiakirjaan. Ongelma on, kun mennään syvemmälle tähän keskusteluun, niin toteaa, että nämä temaattiset prioriteetit, kiintiöt, joustavuus, kumppanuussopimukset, ne liittyvät hyvin tiivisti toisiinsa. Ja sen vuoksi tätä täytyy nyt hyvin yksityiskohtaisesti katsoa tätä, missä kehitystä tapahtuu ja missä ei. Nyt sitten vuoden lopuksi täytyy ottaa ihan konkreettisia ehdotuksia mukaan tähän keskusteluun, koska jossain vaiheessa täytyy päästä siihen, että voidaan sanoa, että kyllä, valiokuntana ensin ja sitten ehkä myös parlamenttina haluamme mennä tiettyyn suuntaan. Ja näissä kysymyksissähän pystytte jo näkemään kumppanuussopimuksissa. Meillä kernaasti haluaisimme, että alueet osallistuvat paljon intensiivisemmin siihen, miten sitten oikeudelliselta puolelta tämä voidaan järjestää, koska tietysti jokainen jäsenvaltio, sillä on omat perustuslailliset ehtonsa, järjestelmänsä, mutta siellä meidän tehtävämme tätä selvittää, vaan sitten se oikeudellisen yksikön pitää tämä selventää. Mutta poliittinen tahto siihen, että alueet osallistuisivat vahvemmin tähän, niin se pitäisi saavuttaa. Ja sitten ehkäpä tosiaankin alue spesifejä tarpeita otettaisiin mukaan näihin kumppanuussopimuksiin, jotka voisivat olla vielä sitoviakin. Tähän suuntaan mielestäni meidän pitäisi mennä, koska jos me tämän näin muotoilemme ja hahmotamme, niin kuin se nyt on, ja sitten voitaisiin sanoa, että temaattinen keskittäminen kyllä, mutta niin, että alueet olisivat vahvasti mukaan, niin että ne voivat itse ottaa selville. Tietysti aina niin, että jo 2020 on siellä ylempänä strategiana, mutta myös kohesiopolitiikassa voisivat alueet itse ottaa selville ja esittää, mikä heille on erityisen tärkeää, että he voisivat omat tarpeensa ilmaista paljon paremmin. Se, mitä komission ehdotuksessa temaattisista prioriteeteista on sanottu, niin siinäkin meidän täytyy vielä keskustella, että ehkäpä yksi, kaksi asiaa sieltä puuttuu. Viime viikkoina ja kuukausina on aina puhuttu demografisesta kehityksestä. Se on ollut iskusanana myös parlamentissa oli äskettäin asiasta koskeva mietintö, josta päätimme. Voisin kuvitella, että komissio sanoo, että no kaikkihan on mukana jo mainituissa prioriteeteissa, mutta uskon, että, että tämä pitäisi nyt ainakin pitäisi mainita tämä teema erityisesti. Kun edellistä kautta valmisteltiin, niin sitä silloin jo keskusteltiin intensiivisesti. Enemmän tai vähemmän epämääräisesti hän se on mukana kaikissa asetuksissa ja ohjelmissa, mutta en usko, että se toteutuu todellisissa hankkeissa ja kehityksessä alueella, joten sen vuoksi uskon, että meillä on vastuu tässä sanoa selvemmin, että tuleva kehitys ei resursseja säilyttävästi pelkästään ympäristön mielessä vaan koskien meitä itseämme. Eli pitäisi ajatella myös meidän itsemme suhteen, ihmisten suhteen, kestävyyttä ja pitäisi katsoa, että mihin suuntaan itse se kehitys menee väestössä tässä EU:ssa. Mitä tulevaisuudessa tarvitaan? ja mitä ei enää toisaalta, ei enää toisaalta tarvita. Kysymys tästä aika raikeasta sanomasta asetuksessa, että infrastruktuuriohjelmat paremmilla kehittyneillä alueilla eivät olisi sallittuja. Tästäkin pitäisi vielä mielestäni keskustella. Auttaako se sitten että olisi nimenomainen kielto asetuksessa ilman, että alueet, että niillä olisi edes mitään mahdollisuutta ehdottaa mitään, niin tämä on mielestäni aika vaikea ymmärtää. Kun kuulee infrastruktuuritoimenpiteistä, Monet ajattelevat tietysti katujen rakentamista ensin, mutta sehän on paljon enemmän kuin pelkästään tien rakentaminen. Ja juuri kun puhutaan uusista lähestymistavoista energiapolitiikassa, juuri kun haluamme asettaa prioriteetiksi uudistuvat energialähteet ja niiden tukemisen, niin sitten täytyy toki tosiaan olla selvillä, selvä suunta siinä, että energiamiksi jako täytyy olla myös selvillä. Täytyy investoida verkostoihin, verkkoihin ja miksi tästä pitäisi ottaa rakennerahastot pois, niin ei se oikeastaan selviä minulle, että tässä pitäisi vielä keskustella. Se on myös vastakkaisia vaikutuksia aiheuttavaa, kun ajatellaan 2020 ohjelmaa ja mitä siellä halutaan, eli kontraproduktiivista. No sitten neljänneksi kiintiöt ja joustavuus sanoin tämän viime kerralla, että rehellisesti sanottuna en ole päässyt tästä pidemmälle yleiskatsauksen tekemisessä, että miten paljon kustakin rahastosta pitäisi käyttää. Koska mitä tarkemmin katsoo, niin sitä sekavammalta tilanne oikeastaan näyttää. Sen vuoksi kernaasti haluaisin, että yhdessä, koska sehän koskee kaikkia muitakin asetuksia, ei pelkästään tätä yleisiä säännöksiä, yhteisiä säännöksiä, se on kunkin rahaston säännöissä mukana. Että vielä keskusteltaisiin kovin intensiivisesti siihen, että pitääkö etukäteen todellakin korvamerkinnit ja kiintiöt määritellä, että olisi tosiasiallista joustavuutta budjettimielessä alueille. Ehkäpä 10 prosenttia koko volyymista jäisi sitten joustavuudelle, jolla voidaan kohdallisuuspolitiikkaa harjoittaa. Tässä pitää todellakin intensiivisesti vielä tutkia tätä asiaa Tietysti muutaman ehdotuksen tästä voisin tehdä. Joitakin se ärsyttää kovasti, joitakin ilahduttaa, mutta ehkäpä joulun aikana vielä ihan rauhassa voidaan sitten, kun on levätty, ja sitten Lambertin kanssa tietysti ensi vuoden alussa, tai sovin Lambertin kanssa, että miten sitten ensi vuoden alussa, kun paljon on voimia kerätty tähän työtä, niin miten löydetään optimistisimmat variantit tälle politiikalle ja alueiden sellainen, joka on alueelle hyväksi. Wisdom and I hope. Kiitos Konstans, me luotamme sinun viisauteesi ja toivottavasti vielä viisa- viisastut lisää joululoman aikana. Nyt haluaisin antaa vuoron varjoesittelijöille ja muille esittelijöille ja sitten vielä valiokunnan tavallisille jäsenille. Eli antakaa merkki, jos, jos haluatte puhua. Yes, please, welcome. Thank you very much for the possibility. Kiitos. Minulla on muutama lyhyt kommentti, mutta minun mielestäni ei ole monesti helppo saada suoria vastauksia. Tämä ensimmäinen kohta, josta edustaja Van Nistelrooy puhui, No entäpä sosiaalirahasto? Meidän pitää pystyä selittämään siihen liittyvät päätökset, sillä meillä on paljon aloitteita, että sosiaalirahastoa käytettäisiin muihin asioihin. Mutta minusta tätä ei tarvitsisi muuttaa. Muissa valiokunnissa kuitenkin ollaan eri mieltä. Toinen kohta. Siihen liittyen minulla on kommentti. Eli tämä monitasohallinto. Ongelmana on se, että pienissäkin maissa äh, demokratia toimii niin, että kaikki haluavat osallistua jokaiseen kohesiopolitiikan osa-alueeseen – mutta tässä on erilaisia jakolinjoja olemassa. Nykyisessä kohesiopolitiikassa pienet maat, nuts ykköset tai kakkoset, ei niillä suurta eloa ole. Minä en ainakaan muista, muista niiden välistä, mutta kuitenkin nuts yksi tai kaksi. Pitäisikö sama järjestelmä säilyttää tulevassa rahoituskehyksessä – niin, että se perustuu neliökilometreihin. Se on oma kysymyksensä. Pienissäkin maissa on jännitteitä, pienillä alueilla on jännitteitä aluekehityksessä. Kunnat haluavat itselleen suurempaa roolia. Ja jos meillä on tämä lainen järjestelmä, kuten esimerkiksi minun maassani on, meidän kuntamme tekevät mitä haluavat Latvia on yksi alue ja sillä hyvä. Pitäisikö tämä järjestelmä säilyttää tulevassa rahoituskehyksessä vai ei? Se on minun mielessäni oleva kysymys. Ehkä täällä joku tietää vastauksen. No sitten kolmoskohdasta, temaattisista painopisteistä. Kun parlamentti hyväksyi tämän EU 2020-strategian, siellä annettiin kaikenlaisia ohjeita komissiolle ja paljon on ehdotuksia kirjoiteltu mutta se ei riitä. Meidän ehdotuksistamme suuri osa, suuri prosenttiosuus ei, ei liity välttämättä 2020 strategiaan. Meillä pitäisi olla pidemmän aikavälin tavoitteita, koska osa niistä saattaa liittyä vaikka vuoteen 2030 tai sen jälkeiseen aikaan – koska minun mielestäni kohesiopolitiikka on pidemmän tähtäimen toimintaa kuin tämä strategia nyt on. Eli koko järjestelmän pitäisi olla kilpailukykyisempi se myös Euroopan ulkopuolella, ja silloin tämä tavoite on paljon pitkäkestoisempi, pidemmälle aikavälille tähtävä kuin vuoteen 2020. Sitten joustavuus ja nämä kiintiöt. Jos puhutaan joustosta, nykytilanteessa on suuri ero sillä, että toimiiko jousto yhden rahaston sisällä vai että jos ei täytä yhden rahaston vaatimuksia, voiko vaihtaa seuraavaan. Hakijoille on ja edunsaajille on paljon vaikeampaa vaihtaa tässä tilanteessa. Heillä saattaa olla joku alueellinen hanke meneillään kohesiorahastossa, vaikka ja sitten he jäävät jumiin ja eivät saa kehitettyä uusia hankkeita ja siirtyisivät mielellään toiseen rahastoon, mutta se on todella vaikeaa. Puhutaanko tässä tämän tyyppisestä joustavuudesta vai jostain muusta, en tiedä. Mutta se pitää myös ilmaista jotenkin ja, ja sitä pitää korostaa ja tehdä selväksi, että jos kerran hanke on yhdessä rahastossa, niin se on sitten siellä, eikä niin, että hypitään yhdestä toiseen. Kiintiöasiaa en ymmärrä. Siellä on jonkinlaisia enimmäismääriä ilmeisesti tai, tai ainakin muutoksia niissä. Minä olen niitä vastaan. En osaa selittää tätä asiaa edes varjoesittelijänä. Minä en ymmärrä, mikä ero tässä on, että jos on pakollisia kiintiöitä, kehyksessä saattaa olla jonkinlaista liikkumavaraa 2,5 prosenttia. Ja jos onnistun, niin onnistun, ja jos en, niin en. Mutta, mutta minkälaista merkitystä näillä enimmäismäärillä sitten voisi olla, sitä en oikein ymmärrä. Voitteko selittää, miten nämä enimmäismäärät ja, ja kiintiöt eroavat toisistaan? Minulle ainakin se pitää kirjoittaa ihan mustaa valkoiselle. Ja viimeinen asia, sopimus minä haluaisin, että kirjo, kirjataan muistiin selvästi asiat. Meillä on maita, jotka eivät ole saavuttaneet edes aiempia tavoitteita. Ja vaikka siellä määräaika meni umpeen jo vuonna 2009, demokraattinen asenne vallitsi kyllä näitä jäsenvaltioita kohtaan, mutta meillä on vieläkin valtioita, jotka eivät ole täyttäneet näitä vaatimuksiaan. Siis kumppaneilla on molemmilla velvollisuutensa täytettävänään. Eli maiden täytyy hakea ja toisaalta sitten rahaa täytyy tulla. Molempien näiden asioiden täytyy täyttyä. Ei voi olla niin, että määräaikaa saa puskettua aina vuoden puolitoista eteenpäin ja lopussa sitten budjetti on niin sekaisin, että siitä ei ota kukaan enää selvää. Yleensähän jostain maksaa ja sitten saa jotain vastineeksi tietyssä ajassa. Tämän, näistä asioista haluaisin jotakin paperille. Kiitos. Ja, vielen Dank. Kiitos kovasti. Olen ensinnäkin yllättynyt Lambert ja Konstantse myös. Muistan valiokunnan keskustelut, jossa vihreät sanoivat, että te eivät halua korvamerkintää. Siellä ensimmäisen keskustelun jälkeen sitä juhlittiin ilman, että oli edes mitään lainsäädännöllistä vaikutusta, koska tietysti ensimmäisen käsittelyä ei voinut takaisin, kun olimme paineen alla silloin. Ja kaikki suuret ryhmät olivat innostuneita siinä että toimme. Ja nyt mielestäni nykyinen lähestymistapa on paljon parempi. Ei Korvamerkintä, niin kuin nykyisessä asetuksessa on, jossa on tiukat prosenttimäärät ja toimenpiteet, vaan että se on prosenttiosuus tai keskitytään määrärahat tavoitteisiin. Ja joustavuus on tässä paljon suurempi. Se antaa alueelle täysin täydellisen vapauden siinä, että miten tavoitteet saavutetaan. Se sanoo vain tavoitteet. Millä tavalla sitten saavutetaan, millä toimenpiteellä, niin se on suhteellisen avoinna tässä. Ja f rajoitukset tämä pitäisi myöskin muuttaa. Minusta tämä lähestymistapa on paljon parempi ja paljon enemmän jättää joustavuutta alueelle tässä niin kuin nykyisessä asetuksessa se on, jossa nämä toimenpiteet luetellaan. No tämä positiivisena ja minua hämmästyttävä, että ne, jotka silloin puhuivat näiden toimenpiteiden luettelaisemme puolesta, ovat nyt sitä niin vastaan. Keskittyminen tavoitteisiin, erityisesti niillä alueilla, joissa on loppujen lopuksi hyvin vähän rahaa. Mielestäni tämä kirjastuneisuus on hyvin selvä, että ne alueet, joilla on suuret tarpeet kohesioon, niillä on hyvin kohtuullinen, kohtuulliset sitoumukset tavoitteisiin, tavoitesitoutuneisuus. Ja sitten ne, jossa avoimuudella on tärkeä rooli, niin niillä on suurempi sitoutuneisuuden aste. Ja sitten haluaisin sanoa näistä infrastruktuureista. Energian kanssa energia ei siinä päde, koska energia on otettu pois, se ei ole tässä mukana. Ja se, mikä tavoitteessa neljä vaaditaan, ja siihen tarvitaan energiainfrastruktuuria, sen vuoksi se on sieltä otettu pois. Jos katsoo tarkasti asetusta, niin se on hyvin johdonmukaisesti kehitetty ja pidän sitä ihan oikeana. On totta, että kun tullaan näihin kumppanussopimuksiin, niin ajatellaan artiklaa 13 ja 14. Kun ne lukee nopeasti läpi, niin ajattelee, että komissio neuvottelee jäsenvaltioiden kanssa ja nämä alueet jäävät pois. Vaikeus tekstissä on se, että se, mm, kun puhutaan tästä monitakoisesta hallinnosta, niin se on enemmän siinä tässä taustalla, eikä se yhteys siihen ole yksiselitteinen. Kartilas 13 ja 14 pienellä lisäyksellä tämä voitaisiin hyvin muuttaa. Koska jäsenvaltiothan ovat ihan vapaita valmistelemaan nämä sopimukset. En voi kuitenkaan kuvitella, että komissiosten lopussa kaikkien kumppaneiden kanssa ja kaikkien yksittäisten aloiden kanssa neuvottelisi. Kyllä se on jo kuitenkin niin, että jokainen jäsenvaltio vastaavasti perustuslainsa mukaisesti sitten löytää oman hallintotasonsa tälle asianmukaisen, ja tähän pitäisi tällainen lause vielä lisätä 13 artiklaan näistä periaatteista, että miten nämä, tämä sopimus valmistelee, ja sitten ongelma olisi ratkaistu. Tehtävä äh, kuitenkin on jäsenvaltiolla siinä, että on tämä tällainen hallinto. Sitten 14, kun katsoo kumppanuussopimuksen sisältöä, niin se on siellä sisällä, mutta siellä tarpeeksi selvästi siellä sisällä, ja se on vähän tässä ongelma jäsenvaltiot voisivat ikään kuin lukea pois, ikään kuin olla näkemättä sitä, että tämä monitasoinen hallinnon on siellä e- ehtona sille, että sopimus saadaan. Ja olisi järkevää, koska tässä on paralleelit prosessit, rinnakkaiset prosessit. Eli paralleellisesti on lainsäädäntöprosessi ja sitten samaan aikaan tehdään valmistelut. Se on hyvin vaikea valmistelut, joita tehdään, niillä ei ole vielä oikeudellista pohjaa, lainsäädännöllistä pohjaa. Siitä päätetään vähän ennen kuin valmistelut on saatu päätökseen. Järkevämpää olisi se, että komissio tekee käsikirjan ohjekirjan, jossa olisi suosituksia, tulkintoja siitä, että miten kukin näistä asioista on, pitää ymmärtää, miten valmistelu tehdään. Ja nyt meidän pitäisi jo antaa sellaista viestiä, ottaa mukaan se, mistä molemmat jo puhuittekin, että tämä monitasoinen hallinto otetaan periaatteeksi artiklan 13 mukaiseksi, niin kuin artiklassa 13 viitataankin, että se on ehtona se monitasoinen hallinto, että jokaisen jäsenvaltion pitää alkaa sellainen prosessi, jossa sopimus valmistellaan ja tässä periaate on juuri tietysti kumppanit, mutta tässä pitäisi vielä sanoa selvemmin tämä nimenä mainita sanana. Monitasoinen hallinto, se on ehto, ja jokaista ei tee, se ei saa sopimusta, ja tällä tavalla saadaan suunnattua prosessia oikeaan suuntaan mielestäni. Demografia, keski demografia, minulla on siinä epäilykseni, että onko se tavoite. Mielestäni on oikea, että se ei ole tavoite artiklassa 9 nyt kun sanon tämän englanninkielisen käsitteen, jotta se tulee selvemmäksi, demografiset tilanteet alueilla ovat eligibility criteria, eli tilanne, joka on, jos alueella on negatiivinen tilanne, suunnassa tai toisessa tietysti on maahanmuuttoa ja maasta muuttoa molempia. Ja se ei sovi sen vuoksi tavoitteisiin. Tietysti tavoite on se, että halutaan saada menestystä Ja jos on tämä negatiivinen maahanmuuttotilanne, niin eihän se ole menestys, vaan se pitää olla tukikelpoisuuskriteereissä, eligibility criteria. Ja sitten varmaan sopimuksen valmisteluvaihteessa, mitä tulee sisältöön, niin se voidaan mainita alueen puutteena, ei tavoitteena. Pidän todellakin vääränä, se johtaa meidät väärään suuntaan. Me haluamme tavoitteet, me haluamme köyhyyden torjuntaa, me haluamme saada sosiaalista mukaanottamista, social inclusion, ja niillä kaikilla on merkityksensä demografiassa, haluamme kestävää liikennettä, se pitää järjestää muuttotappioalueilla toisin kuin se niillä alueilla, joissa on paljon ihmisiä ja jossa täytyy koko ajan ratkaista ongelmia julkisessa liikenteessä. Nämä ovat nämä kysymykset ja demokraattinen vajaus, demograafinen vajaushan ei ole mikään tavoite. Pitää katsoa, että sinne vielä asiaa väärään suuntaan. Ihan selvä. Vihreät ovat puolella tätä demaattista keskittämisestä, keskittämistä. Minä olen työllisyysasioiden valiokunnassa. Sen vuoksi seuraan keskustelua siellä. Siellä suuri enemmistö on sen puolesta, että nämä ESF-tavoitteet, sosiaaliraston tavoitteet, kaikki, ei jäsenet, mutta kaikki ryhmät, komissiohan teki tämän sen vuoksi, ja tästä on pitkään valiokunnassa keskusteltu. Siinä on mukana myös artikla 50, ja taustana on tietysti se, että sosiaalirahasto on niukka jäsenvaltiossa tällä hetkellä, ja ESFn tavoitteet ovat kasvaneet tai tehtävät ovat lisääntyneet ja sen vuoksi pidän tätä portaittaisuutta hyvänä ja työllisyys Valiokunnassa tällä on enemmistö ja olisi hyvä järjestää yhteinen valiokuntien keskustelu ja keskustella ja selvittää, että missä kannat ovat. Kiitos. Thank you very much. Olgi Vlasak. Kiitos. Lasak seuraavaksi.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 Olisin iloinen, jos voisimme vähän täsmentää ehtoja, jotka liittyvät alueiden ja kaupunkien ja provinssien osallistumiseen tähän prosessiin. Meidän pitäisi määritellä se tarkkaan. Minun tietääkseni sekä alueet e, ja kaupungit kyllä haluaisivat osallistua näihin kumppanuussopimusneuvotteluihin. Sitten toinen huomio, joka koskee asiaa, josta ei ole vielä puhuttu. Puhun niistä kymmenestä miljardista, jotka on siirretty kohesiopolitiikasta niin sanottuun verkkojen Euroopan välineeseen, CEF-välineeseen. Minun mielestäni tämä varojen siirtäminen äh, koskee näitä kohesiomaiden liikenneverkostoja. Voisimme tietenkin keskustella mahdollisista kompromisseista. Jos nyt yletään nämä 10 miljardia ja siirretään ne kohesiopolitiikasta eteenpäin, se voisi, se voisi saturoida molemmat hankkeet. Tämä on kommenttini tästä CF-hankkeesta. Sitten viimeinen huomioni artiklasta 59. Siinä puhutaan ALVn eh, tunnustamisesta me olemme yksinkertaistamisen nimissä valinneet eh, näiden kiinnostuneiden osapuolten tason nostamista, poikkeusta sovelletaan ainoastaan niihin, jotka eivät maksa ALVtä ja hankkeisiin, jotka eivät ole investointeja. Ottaen huomioon nykyinen rahoitustilanne, ehdottaisin, että palaisimme nykyiseen käytäntöön, eli että ALV tunnustettaisiin. Kiitoksia. Yes. Explain. European Commission will take the... Haluaako komissio kommentoida tai voi kommentoida sitten keskustelun loppupuolella? Minä haluaisin kiittää esittelijöitä, että kertoivat hiukan tästä kontekstista. Tässä on tiettyjä elementtejä, jotka ovat tässä yleisessä asiassa jo mukana ja, ja niitä ne pitäisi määritellä lopullisessa versiossa. Alkuun asia, joka olisi ehkä hyvä ottaa esiin lopuksi, mutta esittelijöiden kanssa olemme keskustelleet siitä, että olemmeko nyt valmiita tekemään järjestelmän huolimatta siitä, paljonko rahaa siihen on vai odotellaanko ensin budjettia. Tämä on agendan puolesta ihan äärettömän tärkeää, sillä jos nyt odotetaan, että ensin tehdään rahoituskehys ja neuvottelut käydään, niin silloin missä me ainakin yhden vuoden tai ehkä jopa kaksi jos rahoitusta leikataan, niin sehän vaikuttaa järjestelmään, vai vaikuttaako? Tämä on ihan perusasia. Tätä ei tekstistä löydy. Tekstissä puhutaan esimerkiksi prosenttimäärästä, joka tulee noista enemmän, enimmäismääristä. Enimmäismäärät ovat se peruslähtökohta 2,5, ja se vaikuttaa sitten näihin eri alueisiin, vähemmän kehittyneisiin ja kehittyneempiin ja siirtymäalueisiin. Eli halutaanko, haluammeko tehdä tämän valmiiksi ennen kuin rahoituskehysneuvottelut on saatu päätökseen. Ja toinen asia, minusta tulevaisuudessa neuvottelut voitaisiin jakaa kahteen osaan. Ensinnäkin, että mitä pitäisi tehdä ja toinen sitten, että miten ne pitäisi tehdä. Sisältöä ei pitäisi sekoittaa menetelmiin. Tämä on hyvin tärkeä asia jos mietitään kysymystä, mitä se liittyy näihin teema- tai temaattisiin tavoitteisiin, mutta yleiskeskustelua ei voida käydä EAKR ja ESRn puolella, jos temaattisia tavoitteita ei ole. Meillä on tämä nykyinen versio tietysti. Meillä tulee olla investointi, prioriteetit Niitä, niitä on EAKRlle ja ESRlle omansa – temaattiset tavoitteet vaikuttavat myös rahoituksen kohdentamiseen ja korvamerkitsemiseen. EAKRssä on korvamerkintä. Siellä on kolme kuuluisaa temaattista tavoitetta. Tämä on siis EAKRn temaattista keskittämistä, mutta sitä on samalla lailla ESRssä. ESRssä ehdotus menee kuitenkin paljon syvemmälle. Siellä on omat korvamerkintänsä ESRlle. Se ei mene siis kansalliselle tasolle. Tämä on ESR, ESRn artiklasta neljä, Eli temaattisten tavoitteiden hyväksyminen heijastuu investointeihin, niihin prioriteetteihin, korvamerkitsemiseen ja sitten myös indikaattoreihin. Eli nämä kaikki elementit seuraavat toisiaan yhdessä ketjussa. Hyväksytäänkö siis tämä temaattisten tavoitteiden lista, ja jos hyväksytään, niin mitä sitten? Ei pidä unohtaa sitä, että työllisyysasioiden komissaari on sanonut, että he keskittyvät neljään temaattiseen tavoitteeseen. Aluekehityksen komission jäsen sanoi, että heillä taas näitä on 11. Eli toisessa rahastossa tavoitteita on 11 ja toisessa rahastossa neljä. No tämä johtaa sitten kysymykseen tästä korvamerkitsemisestä. Tämä on minulle tärkeä esittelijänä. EAKR on tämä kuuluisa 80 prosenttia ja 20 prosenttia. Toinen elementti ovat sitten nämä kumppanuussopimukset. Tästä on sanottu jo paljon, mutta minä lisäisin vielä sen, että ehkä poliitikkojen julkilausumat eivät ole meille kovin tärkeitä. Komission puheenjohtaja toisti sen, että jäsenvaltioiden ja komission välille tehdään kumppanuussopimus. Eli täällä sitten kaupunkien johtajat kuulivat, että sopimus tehdään jäsenvaltioiden ja komission välille. Nehän ovat sisäisiä kansallisia asiakirjoja, jotka perustuvat monitasohallintoon. Tätä asiaa pitäisi selventää mahdollisimman pian sillä meidän mukaamme tämä on monitasohallintoa, mutta kysymys kuuluu, että kenen välille se sopimus solmitaan. Mitä tarkoittaa se, että komissio hyväksyy sopimuksen? Ja entäpä sitten nämä toimintasäännöt? Olemme kuulleet, että komissio esittelee tällaiset toimintaohjeet tai säännöt näiden kumppanuussopimusten osalta. Kysymys kuuluu, että voidaanko toimintasäännöt tehdä 27 eri maalle, joissa on erilaista monitasohallintoa, eli niistä tulisi todella yleisluontoiset. Pitäisikö sellaisia siis ylipäänsä laatia? Kumppanuussopimuksissa ei keskustella ainoastaan tästä menetelmästä, vaan myös sisällöstä. Kumppanuussopimuksiin tulee sisältöä eri rahastoista – ja siellä on myös tämä kuuluisa kaupunkien lista, joka tulee AKRstä. On tärkeää siis selventää ja määritellä hyvin tarkasti, ei ainoastaan meille, vaan myös käytännön tason toimijoille tämä asia. He odottavat, he haluavat aloittaa valmistelut kumppanuussopimusten osalta ja he haluavat tietää, mikä lopullinen versio tästä tulee olemaan. Tässä on tärkeää nyt miettiä, miten temaattinen keskittäminen ymmärretään. No seuraavaksi pitää miettiä, että miten, mitä menetelmää pitäisi käyttää. Meillä on lukuisia uusia instrumentteja, välineitä, ja joilla on seurauksia EAKRlle ja ESRlle. Niitä ei ole kovin helppo ymmärtää. Meillä on siis välineitä, koko täytäntöönpanojärjestelmää, myös akkreditointiin, yhteisrahoitukseen ja myös rahoituksen korjaamiseen. Ja vielä sen lisäksi on mielenkiintoisia elementtejä, joita on otettu esimerkiksi liideristä, yhteisiä toimintaohjelmia. Sitten meillä on ITI, uusi väline, se vaikuttaa EAKRään Siksi haluaisin ehdottaa esittelijöille, että kysymyksiin otetaan mukaan myös nämä uudet välineet, eli selvennetään sitä, mitä välinettä voi käyttää mihinkin tarkoitukseen, koska kaikkia ei voi käyttää suinkaan kaikkeen. Eli kaikille tulisi olla hyvin selvää se, minkälaisia seurauksia tällä koko sopalla on. Paljon tässä on siis vielä tehtävää. Tämä yleisasetus sisältää paljon erilaisia asioita ja, ja siksi konkreettisen asetuksen ongelmia ei voida ratkaista tällä yleisasetuksen sisällöllä. Silloin tulos ei olisi mitenkään looginen. Eli toistaisi sen, että meillä on tämä kehys, mutta sen elementtejä pitää vielä selventää. Ne ovat kiintoisia, mutta monimutkaisia. Um, and I would like to ask Victor Bostinaru. Thank you very much, Madam Chairwoman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Suurin osa ongelmista on jo mainittu. Haluaisin viitata joihinkin kohtiin. Minäkin sanon, että kumppanuussopimuksien ei pitäisi olla käytännössä kahdenvälisiä sopimuksia jäsenvaltion ja komission välillä. Se ei ole monen tason hallintoa ja sopimusta, jos paikallisen ja alueellinen taso ei ole mukana, ei sanan valtaa, ei mahdollisuutta ilmaista mielipidettään. Pitäisi olla jotain, jossa selkeästi määritellään alueellisen ja paikallisen toimintatason rooli ja merkitys temaattisista prioriteeteista. Rohkaisisin kovasti sitä ajatusta, että kun keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa, jäsenvaltioilla on enemmän tilaa joustavuuteen – Eli hyväksyä sellaiset temaattiset prioriteetit, jotka heijastavat niiden olosuhteita, ja koska ne ovat hyvin erilaiset <clears throat> eri paikoissa. Joustavuus ja kiintiöt. Enemmän jälleen liikkumavaraa neuvottelussa jäsenvaltioiden kanssa, koska erot ovat joskus valtavat maiden välillä. Ja myöskin kun katsotaan ring fencing asiaa, temaattisen keskittämisen mekanismi. Niin haluaisin puhua sen puolesta, että olisi mekanismissa jäsenvaltiot ja komissio neuvottelevat niin, että ne ottavat huomioon myös erityispiirteet jäsenvaltioissa. Yhteiset, yhteinen strategia, kehys, joka on hyvin tärkeä mielestäni, tämä parlamentin neuvoston pitäisi hyväksyä tämä asiakirja eikä delegoitujen säädösten kautta komissiossa ja sitä pitäisi jotenkin pitää liitteenä yhteisiin säännöksiin, eikä että se olisi erillinen säännös, koska se antaa näkyvyyttä ja saadaan se samalle tasolle kuin lainsäädännöllisesti kuin yhteiset säännökset, ja se osoittaa myös se kirjan merkityksen sen jälkeen, kun neuvosto on sen hyväksynyt ja sen jälkeen parlamentti. Olen täysin sitä ajatusta vastaan, että enkä minä pelkästään minä itse puhun ryhmäni puolesta myös, eikä pelkästään meillähän oli varjoesittelyiden kokous viime viikolla. Mielestäni on todella tärkeää mainita, että makrotaloudellinen ehdollisuus ei pitäisi olla harkinnan kohteena osana yleisasetusta tai yhteisiä säännöksiä – liittyy millään tavalla koesiorahastoon, koska se on uusi tapa rankaista yhteisöjä. Pitää mielessä tämä sopimus, joka hyväksyttiin neuvostossa kaksi viikkoa sitten, niin kutsuttu finanssipoliittinen unioni. Sillähän on dramaattinen vaikutus jäsenvaltioiden kykyyn harjoittaa talouspolitiikkaa, vaan myös yhteisrahoittaa EU-ohjelmia. Ja jos tulee lisäsanktiot, niin jäsenvaltiot eivät pysty sitä kestämään. Tässä olen täysin vastaan, että olisi makrotaloudellista, että makrotaloudellinen vakaus olisi yhtenä kriteerinä. On myös näkökohtia, jotka liittyvät enimmäkseen minun luonnokseeni, mutta siitä myöhemmin. Kiitoksia. Very much. Riikka Manner. Kiitos ja Riikka Manner seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia raportoijille tästä erinomaisesta pohjasta, jota olette tehneet ja erinomaisesta esityksistä, joita, joita teitte tämän yleisasetuksen osalta. Oikeastaan täällä paljon tätä keskustelua käyty ja, ja nämä suurimmat ongelmakohdat on jo nostettu esille. Mitä tulee nyt näihin neljään, neljään kohtaan, niin hyvin pitkälle itse henkilökohtaisesti voin kyllä tukea raportoijien linjaa ja mitä Konstantin Kreel omassa puheenvuorossaan esitti, niin, niin mielestäni ne ovat erittäin tuettavia. Ensinnäkin tähän kumppanuussopimukseen, monentasoiseen hallintaan, niin, niin olen aivan samaa mieltä, mitä tässä edeltäväkin puhuja totesi, että, että tässä tulisi erittäin selkeästi pystyä määrittelemään tämä alueellisen ja paikallisen tason yhteistyö, koska kyllä se ehdottomasti alueella tällä hetkellä se huoli on, että tämä menee liian, liian kahdenväliseksi, että se tietyllä tapaa sitten alueet ja tämä paikallinen taso unohdetaan. Eli siinä ehdottomasti tuen tämä linja, joka on noussut esille jo täällä. Sitten mitä tulee näihin temaattisiin painopisteisiin, niihin tarvitaan ehdottomasti joustoa. Ja Konstantin Krell nosti tämän infrakysymyksen myös esille. Tuen myös sitä, että myös, myös laajemmin pystymme eri alueilla käyttämään tätä aluekehitysvaroja infrapuolelle oman raporttini osalta, eli tämän alueellisen yhteistyön asetuksen osalta myös, myös tuen hyvin lämpimästi sitä ajatusta, että entistä enemmän myös tätä voidaan käyttää, käyttää infrapuolen rahoittamiseen, koska jos ajattelemme rajat, rajat ylittävää yhteistyötä, niin monta kertaa, monta kertaa se muodostaa hyvin, hyvin olennaisen osan sitä. Sitten mitä tulee tähän joustoon, niin ehdottomasti siellä tulee olla, olla tätä liikkumavaraa ja, ja korvamerkintään ylipäätään, niin, niin olen hieman skeptinen siihen. Myös tässä pitäisi entistä tai voimakkaasti kuunnella alueita ja, ja myös maiden tarpeita, joten tästä ehdottomasti haluan myös, myös lisää keskustella. Sitten Konstantin äh, nosti esille myös tämän demografisen äh, painopisteen äh, vahvemman nostamisen myös yleisasetuksen osalta. Ja kyllä sitä lämpimästi kannatan, koska kyllähän me paljon olemme tästä myös valiokunnassa puhuneet. Ja ja ne haasteet, joita tulee ikääntymisen osalta, niin ovat hyvin suuret. Ja näen, että tämä, tämä pitäisi myös huomioida entistä vahvemmin yleisasetustasolla myöskin, että sitä, sitä myös hyvin lämpimästi kyllä kannatan. No mitä tulee sitten näihin yksityiskohtaisempiin kohtiin, jotka nyt liittyvät sitten tähän alueellisen yhteistyöraporttiin ja yleisasetukseen, niin uskon, että tämä keskustelu sitten käydään myöhemmissä vaiheissa. Thank you. Joachim Zeller has left, so Maria Irigoyen. Maria Irigoyen seuraavaksi. Muchas gracias, muchas gracias. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää sitä, että minua aikaisemmin esittelijät puheenvuoroissaan saivat minun ymmärtämään aika monta asiaa aluetta, jotka olivat minulle vähän kaukaisia, kun olen ollut täällä vasta vuoden. Joten kiitän tästä. Nyt haluaisin mennä suoraan asiaan, enkä halua toistaa itseni. Täällä on jo kuitenkin käsitelty jo useita asioita. Haluaisin nyt keskittyä näihin periaatteisiin. Minun mielestäni lainsääntäjän, eli meidän, pitäisi pyrkiä siihen, että löydetään paras tapa käy, hallinnoida rahastojen käyttöä. Ensinnäkin joustosta. Olemme jo puhuneet useaan kertaan joustavuudesta ja tehokkuudesta ja tulosten parantamisesta. Lisää joustosta. Tähän liittyy se, että alueellisia ja kansallisia erityispiirteitä tutkitaan. On kuunneltava alueita. Alueet tuntevat parhaiten, missä rahat olisi käytettävä. Minulla on joitakin kysymysmerkkejä tässä saman suuntaan kuin aikaisemmin täällä on sanottu, mitä tulee komission ehdottamiin rajoituksiin Euroopan sosiaalirahaston käytössä. Haluaisin myös vähän puhua yksinkertaistamisesta. Minun mielestäni komission ehdotuksesta puuttuu todellisia yksityistämiseen pyrkiviä toimia ja siinä kohesiopolitiikka on mielestäni hyvin jäykkää ja haluaisin vielä jälleen kerran korostaa sitä, kuinka tärkeä olisi poistaa makrotaloudellinen ehdollisuus samoin kuin tämä suoritusvaraus ja ex ante ex post Mutta Sitten haluaisin tästä kumppanuussopimuksesta todeta, että olen yhtä mieltä komission esittelijöiden kanssa tästä monitasoisesta hallinnasta. Pidän kuitenkin tärkeänä hyvin tärkeänä sitä, että jotta voisimme olla tehokkaita, on oltava käytännönläheisiä ja mahdollistettava se, että, että kun jo, jo jäsenvaltiot tekevät näitä kumppanuussopimuksia, niin se sovelletaan, sopeutetaan eri äh, hallinnon tasoihin. Kiitoksia. Kiitos. Francesco De Angelis seuraavaksi. Grazie, Presidente. Io intanto... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä erittäin hyvästä työstä. Joitakin huomioita hyvin lyhyesti. Yleisistä huomioista haluaisin nyt puhua erityisesti komission tekstistä. En ole yhtä mieltä ehdotuksesta, jonka mukaan ehdollistetaan kohesiopolitiikka talous- ja tuota, vakaus- ja kasvusopimuksen parametreille, jos nämä kaksi asiaa yhdistetään. Jos todella kohesiopolitiikkaa lisätään makrotaloudelle, niin si- näin pitettäisiin kohesiopolitiikan perusajatukset. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten toisekseen näistä yleisistä huomioista vielä tällainen sateenvarjoasetus, joka kattaisi useita rakennepolitiikoita, on seikka, jota pidän keskeisenä. Se edistäisi hyvää hallintoa. Parlamentti on kuitenkin ehdottanut, että että, pu, että tämän tutkimuksen ja kehityksen pu, puiteohjelma otettaisiin mukaan. Komissio ajatus on erillinen tutkimus- ja innovointiohjelma. Minun mielestäni olisi tarpeen aset, tehdä selkeät erot näiden strategiaohjelmien välille. Sitten kumppanuussopimuksesta olen yhtä mieltä siitä, että alueet olisivat sopimuksen allekirjoittajia. Alueiden rooli on erittäin tärkeä, erityisesti kun täytäntöön pannaan subsidiariteettiperiaatetta. alueelliset viranomaiset on otettava suoraan mukaan, niin niiden on tunnettava olevansa toimijoita tässä prosessissa. Alueet ovat niitä instituutioita, jotka raho- rahoittavat ja hallinnoivat tosiasiallisesti kohesiopolitiikkaa. Sitten neljäs kysymys, sopimus sen on oltava samoilla linjoilla kuin tavoitteet ja operatiiviset ohjelmat. Niiden on oltava hyvin selkeitä sekä prioriteetit ja ehdot ja, ohjel- ja tavoitteet on määriteltävä. Sitten viides kysymys koskee joustoa ja kiintiöitä. Olen sitä mieltä, että temaattiset prioriteetit, joihin pyritään keskittymään, on oltava ne, jotka on määritelty EU 2020-strategiassa. Olen kuitenkin yhtä mieltä kahden esittelijän huomioista koskien sitä, että tästä puuttuu riittävää joustoa, jotta voidaan huomioida äh, alueellinen kehitys. Tarvitaan investointeja infrastruktuurin ja tutkimuksen, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa. Olemme sitä mieltä, että kiintiöiden suhteen ei voida käyttää ainoastaan täsmällisiä numeroihin perustuvia kiintiöitä, vaan on otettava kokonaisvaltaisempi lähestymistapa ja myös kohesiopolitiikan sosiaalinen ulottuvuus. Sitten vielä lopuksi yksinkertaistamisesta. Minun mielestäni tämä on hyvin tärkeä kohta. Tähän liittyy se, kuinka helppoa ja kuinka mahdollista varoja on käyttää. Tämä on todella vaikea pala, joka meidän on ratkaistava on yksinkertaistettava, on nopeutettava menettelyä, on helpotettava rahoituksen saamista ja varojen käyttöä. Minun mielestäni komission ehdotus ei mene tähän suuntaan. Tässä kaikki. Thank you very much, Arminia Mazzana. Kiitos. Mazzana seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni komission ehdotus tällaisesta kaikkia rahastoja koskevasta asetuksesta pyrkii lähinnä siihen, että edistettäisiin yksinkertaistamista. Olen yhtä mieltä siitä, mitä kollegat ovat sanoneet ennen minua viimeisenä. De Angelis komissio hänen mielestään ei ole onnistunut tässä tavoitteessa. Nämä valvontamenettelyt rahoituksen osalta ei aina merkitsee yksinkertaistamista ja näin ollen tämä ei vielä riitä. Olen sitä mieltä, että tällä alalla olisi vielä pyrittävä kauan pidemmälle. Edelleen välineiden käyttämisestä ja tästä uudesta komission asetusehdotuksesta uskon, että täällä on heikko kohta, mikäli en ymmärtänyt väärin. Myös kollega Godmalis mainitsi tämän. Täältä puuttuu maininta joustavuudesta rahastojen välillä. Olisi pyrittävä parantamaan asetusmekanismia niin, että saataisiin lisää joustavuutta rahastojen sisällä. Mielestäni olisi tärkeää myös ymmärtää, kuinka nämä rahastot toimivat keskenään välillä, niiden välillä. Voitaisiinko saada aikaan uudenlaista täydentävyyttä ongelma koskee erityisesti kohesiorahastoa. Siihen liittyy rajallisia tavoitteita. Ja näin ollen on tärkeää ymmärtää, missä määrin voidaan hyödyntää muita rahastoja niin, että voidaan täytäntöön panna todella ne prioriteetit, jotka on eritelty kohesiopolitiikassa ja EU 2020-strategiassa. 2020 strategiassa kumppanuussopimuksesta. Minäkin olen yhtä mieltä kahden esittelijän kanssa ja kaikkien puhuneiden kollegoiden kanssa. Tarvitaan lisäselvityksiä. Yleisasetuksesta erityisesti puuttuu se, että mikäli paikallisella tasolla on enemmän osallistumista ja on näitä demo- demokraattisia välineitä, merkitsekö tämä myös vastuun lisäämistä kaikissa vaiheissa menettelyiden kaikilla portailla? Tähän tarvitaan lisää selvityksiä, jotka on otettava sääntelyn mukaan. Olen yhtä mieltä Bosinarun kanssa. Sopimuksissa on oltava myös alueellinen tässä mukana, eikä ainoastaan jäsenvaltiot. Sitten vielä tästä makrotalouden ehdollisuudesta en ole siitä yhtä mieltä ja haluan myös lisää selvityksiä. Olen tämä sanonut jo monen kertaan. Haluaisin komissiolta lisäselvitystä vielä, millä tavalla tällaiset makrotaloudelliset vaatimukset va- sopivat yhteen kohesiopolitiikan tavoitteiden kanssa. Tässä ei ole mielestäni mitään johdonmukaisuutta. Mielestäni Mikäli komissio aikoo pitää tästä kannasta kiinni, tarvitaan selvitykseen muussa tapauksessa. Tämä on vain toimi, jolla vahvasti rangaistaan toimijoita, eikä sen kautta mielestäni voidaan johdonmukaisesti harjoittaa kohesiopolitiikkaa. Siis kontrolloimme, kontrolloimme enemmän alueita ja rangaistukset ovat kovempia mutta ei, ei, mielestäni tämä ei ole oikeudenmukaista. Minä haluaisin kuitenkin olla, vielä todeta, että makrotaloudelliset kriteerit todella rankaisevat politiikkaa. En ole saanut mitään vastauksia myöskään koskien näitä uusia aluekategorioita koskien. Nyt jos otetaan näitä uusia alueita mukaan, en tiedä, onko, onkohan niin, että varoja siirretään yksiltä jo olemassa olevilta kategorioilta toisille. Ja, ja näin määrät tavoitteet kohtaisesti vähenevät ja rankaistaan tiettyjä alueita, ottaen huomioon, että kohesiopolitiikan kokonaiskatto kuitenkin säilyy samana. näitä äh, summia olisi päivitettävä. Nyt otetaan mukaan uusia aluekategorioita, jotka ammentavat sitten vanhojen varoista. Haluaisin nyt ymmärtää, millä tavalla tavoitteiden uudelleen järjestelyn kautta voidaan säilyttää niiden aloinen asema, jotka ovat muiden tavoitteiden katon alla. Sitten vielä lopuksi kysymys, joka koskee kohesion rahaston sisällä oleva infrastruktuurirahastoa. Minun mielestäni tämä komission ehdotus on myönteinen, mutta, mutta tässä on sellainen heikko kohta, että siinä ei ole annettu alueelle mahdollisuutta hallinnoida näitä itsenäisesti Nämä 10 miljardia kuitenkin äh, jäävät keskushallinnon hallinnoimiseksi ja hallinnoitavaksi, ja tätä ei voida hyväksyä. Olisi myös ymmärrettävä, minkä kriteerinen pohjalta nämä varat käytetään, millä tavalla mitä mekanismeja käytetään, jotta prioriteetit saadaan selville. Tätä, tämä ei käy selväksi komission ehdotuksesta kohesion rahaston osalta. Tämä on ainoa uutuus ja näin ollen uskon, että tähän tarvittaisiin kyllä selvityksiä komissiolta. Thank you very much. Before I ask uh, Director Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron Nikolas Martinille, sanoisin yhden asian Ymmärrän, että meitä kaikkia huolettaa periaatteessa yksi suuri asia. Totta kai muitakin huolenaiheita on, mutta haluamme nähdä, että, että tämä asetus antaa nyt mahdollisuuden alueille osallistua. Ja minusta tuntuu, että tässä ei kannata nyt keskittyä pelkästään siihen, mitä asetuksessa ehdotetaan esimerkiksi kumppanuussopimusten osalta, vaan että meidän tulisi myös tarkastella muita ratkaisuja siten, että edistävätkö ne alueiden mukaantuloa? Onko meillä indikaattoreita käytössä, joita ei itse asiassa voi käyttää pienemmillä alueilla? Se nimittäin vaikeuttaisi pienempien alueiden osallistumista, eikä olisi asetuksen hengen mukaista, ja se varmasti myös vaikuttaisi halukkuuteen lähteä tällaisiin alueellisiin ohjelmiin. Nyt antaisin vuoron Nikolas Martinille. Hän voi kommentoida näitä esiin otettuja kysymyksiä. Vulsarek oli täällä ensimmäisen keskustelun osan ajan. Hän on aiemmin edustanut aluekehityksen pääosastoa täällä ja sihteeristö on työskennellyt hänen kanssaan hyvin tehokkaasti ja jos voit välittää hänelle nämä terveiset ja odotamme mielenkiinnolla, että kuka sieltä seuraavaksi sitten tänne yhteyshenkilöksi tulee. Hän on tänne tervetullut. Nikolas Martin, ole hyvä. Thank, thank you very much, Madam Chair. I'll certainly pass on uh, your comments to Eric Untervazaka. Erikunta Ferkelille välitä nämä kongelmat. Hän jää region pääosastolla, joten teillä on mahdollisuus, että hän uudessa tehtävässä hän tulee valiokuntaanne myös. Ja samaan aikaan hänen korveansa kun nimitetään, niin varmistamme, että yhteydet säilyvät. Me näemme tämän tietysti yhtenä avaintehtävänä yksikön päällikölle tässä yksikössä suhteet tähän valiokuntaan. On ollut kovin mielenkiintoista kuulla laajaa kirjoja kommentteja täällä. Näemme, että keskitytään muutamiin kriittisiin asioihin ja käytän nyt yleistä hyväkseni ja selvennän joitakin asioita komission näkökulmasta. Kun aiemmin puhuin, niin otin esille näitä avainasioita, jotka tulivat esille yleisten asioiden neuvoston keskustelusta, jotka ovat tulleet esille myös tänään. Ja Yhteinen strateginen kehys on yksi niistä. Sanoisin koskien tätä kriittistä roolia, joka on yhteisellä strategisella kehyksellä. Näemme sen tietysti strategisena dokumenttina jo määritelmän mukaisesti ja tärkeänä sen myötä, mutta asiakirjalla täytyy olla arvoa jäsenvaltioille myös. Muuten se on vain jotain, joka jää korkealle tasolle, mutta ei auta jäsenvaltioita niitä, kun ne valmistelevat ohjelmia seuraavalle ohjelmakaudelle ja pyrkivät todellakin saavuttamaan sen, minkä haluamme. Eli kun ajatellaan tätä ideaa rahastojen integroimisesta, että käytetään eri rahastoja kohesipolitiikkaan, mutta myös kalastuspolitiikkaa ja muuta, ja liitetään ne tietysti muihin rahoituslähteisiin EU-politiikoissa, ja saadaan oikein artikulaatio temaattisen lähestymistavan ja alueellisen lähestymistavan välillä, mikä heijastuu monien puheenvuoroissa tänä aamuna. Ja se on huolenaihe, joka, josta komissio on samaa mieltä ja SF on mielestäni dokumentti, joka voi tässä prosessissa ohjata meitä, joten todella Toivomme kovasti, että kun jotakin näistä osatekijöistä kehitetään, että mitä yhteisessä strategiapuitteessa pitäisi olla kehyksessä olla komission mielestä, jotta, voitaisi, jotta voisi olla mahdollisuus tästä keskustella tästä asiakirjasta teidän kanssanne täällä parlamentissa. Että mm, se mahdollistaa sen, että voimme nähdä, että onko meillä yhteinen näkemys siitä, että mitä, mikä, mitä yhteisen strategisen kehyksen pitäisi tehdä ja mikä osa sillä pitäisi olla. Ja että sitten tämä auttaa meitä etenemään kysymyksissä, jotka koskevat sen hyväksyntämenettelyä. Olen täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä De Angelis taisi sanoa, että täytyy olla yhteys 2020 horisonttiin. Se on yksi asioista mielestämme, joita pitäisi pyrkiä käsittelemään. Mutta myöskin muut politiikan osa, politiikka-alat, politiikan ulkopuolella, kuten sanoin, tämä on yksi avain tavoitteista niin integroida eri rahoituslähteet. Tämä sitten liittyy Jerova Kreel Krillin kanssa olen samaa mieltä, että strategiakehykset, kumppanuussopimukset, operationaaliset ohjelmat sekä automaattinen keskittyminen liittyvät myös toisiinsa. Ne, in, niillä on vuorovaikutusta keskenään välttämättä ja monissa puheenvuoroissa tänä vuonna on keskitytty kumppanuussopimuksiin, mikä on ihan, jotka ihan oikein nähdään kriittisinä siinä mielessä, kun halutaan saada yleiskatsausta siitä jäsenvaltiossa, miten rahoja pitäisi käyttää. Ja sitten tietysti siinä mukana monitasoisin hallinnon kysymys. On mielenkiintoista kuulla näitä huolenaiheita täällä ja verrata niitä joihinkin huolenaiheisiin, joita on tullut esille keskustelussa neuvostossa. Ja se, mitä komissio on pyrkinyt ehdotuksessaan tekemään, on eräällä tavalla tasapainottaa kaksia eri huolenaiheita. Neuvostossa esiin tulevat liittyvät kovasti siihen, että kunnioitetaan toimielinten välistä rakennetta ja kunnioitetaan toimielinten rakenteiden erilaisuutta. Ajatellaan nyt vaikka liittovaltioita tai jäsenvaltioita, joissa on enemmän keskushallinto, keskushallintoa korostava järjestelmä. Ja tietysti samalla tavalla nämä huolenaiheet, joita on tullut tänään esille, että varmistetaan, että alueilla ja paikallisilla kunnilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä täysin. Eli tässä ei ole sääntelypuitteissa helppo löytää tätä tasapainoa. Ja komissio on yrittänyt tasapainoa löytää niin, että se on muotoillut sääntelypuitteita tavalla, joka mielestämme mahdollistaa sen, että voidaan ottaa huomioon eri institutionaaliset puitteet. Mutta samaan aikaan, että voidaan saada sysättyä tätä monitasoisen hallinnon suuntaa. Ja myöskin toimintasäännöt Näemme sen tärkeän osatekijänä tässä prosessissa ja sen vuoksi sille on annettu puhtia, kun pidämme sitä asiakirjani, joka pitäisi hyväksyä delegoitunan säädöksenä. Se sisältäisi osatekijöitä, jotka todellakin vahvasti rohkaisisivat kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki eri tekijät ottavat tämän asianmukaisella tavalla omakseen, paikalliset kunnat, aluetaso, mutta jälleen kerran tämä ei voi olla yksi koko sopii kaikille lähestymistapana. No, kuka sitten itse asiassa neuvottelee? Täytyy tietysti muistaa, että komission ehdotuksessa kumppanuussopimus liittyy operanaattelisiin ohjelmiin, ja ne ovat ikään kuin yksittäinen paketti. Kumppanuussopimus on asiakirja, joka kattaa koko jäsenvaltion ja neuvottelut olisivat sen myötä komission ja jäsenvaltion välillä. Mutta pidämme tätä välttämättä asiakirjana, joka on tulosta sisäisistä keskusteluista, neuvotteluista, niin, että otetaan mukaan kaikki toimijat myös paikallisella ja alueellisella tasolla, joiden täytyy olla mukana, jotta voitaisiin päästä tulokseen, joka sitten heijastuu kumppanuussopimuksessa siitä, miten rahoitusta pitää käyttää, tavasta, jolla ohjelmointi tapahtuu, äh, alueellisten ohjelmien luonne, sektorikohtaisten tai kansallisten ohjelmien luonne, rahojen jakaminen, temaattisten tavoitteiden valitseminen. Eli monia kriittisiä päätöksiä täytyy tässä tehdä, jotka äh, ovat yhdessä kumppanuussopimuksessa, mutta juontuvat tästä intensiivisestä prosessista, jossa keskustellaan, konsultoidaan ja tehdään päätöksiä kansallisella tasolla. Ja sen vuoksi, kun ajatellaan neuvotteluja, jos komissio neuvottelee kansallisella tasolla eh, sopimuksesta, niin alueellisiin ohjelmiin kuuluu se, että neuvotellaan niiden viranomaisten kanssa, jotka niistä ohjelmista ovat vastuussa. Ja tämä olisi rinnakkaista toimintaa sitten sen kanssa, joka, jota harjoitettaisiin sen jälkeen, kun paketti on hyväksytty, mikä sitten johtaa siihen, että komissio hyväksyy kumppanuussopimuksen ja sen jälkeen niin, että hyväksytään yksittäiset ohjelmat. Sitten kun käsitellään sitä, että miten temaattinen lähestymistapa tasapainotetaan alueellisen lähestymistavan kanssa. Ehkäpä sen vuoksi, koska tässä on yhteys 2020-ohjelmaan, niin se on johtanut siihen, että temaattinen ikään kuin menu on määritelty. Niin tästä saadaan sellainen vaikutelma, että tässä olisi epätasapainoa ja että ollaan tehty ehdotus, jossa painotetaan liikaa sektorikohtaisia osatekijöitä, ja sen vuoksi, että se ei ottaisi asianmukaisesti huomioon alueellista ulottuvuutta. Tämä ei ole tietenkään ollut tarkoitus, koska komission näkemys on ehdottomasti se, että kohesiopolitiikka perustuu alueelliseen lähestymistapaan, että se on politiikkaa, joka on juurtunut alueisiin, ja että niin täytyy ottaa huomioon erityiset alueelliset tarpeet. Ja tämä on tietysti rakennettu sisään siihen, että mitä ohjelmissa ja sopimuksissa vaaditaan sisällöksi. Ja haluamme tämän tasapainottamisen tehdä selväksi yhteisessä strategisessa kehyksessä. Ja jotkut tässä tekijät tässä nähdäänkin, jotka on otettu mukaan, niin niillä halutaan helpottaa sitä, että voidaan vastata tiettyihin alueellisiin tarpeisiin, kuten säännökset yhteisöjohtoisesta alueellisesta kehittämisestä, alueellisista investoinneista, tietysti suhteesta ERDF ja, e ja liittyen integroituihin urbaaneihin strategioihin, kaupunkikehittämisen strategioihin. Mutta tämä on tietysti artikuloitu lähestymistapa ja sen täytyy näkyä myös siinä tavassa, jolla operationaalisia ohjelmia ja kumppanuussopimuksia kehitetään, koska Kuten asetuksessa sanotaan, siinä täytyy alkuna olla analyysi siitä, että mitä alueellisella tasolla tarvitaan ja että miten alueellisiin haasteisiin vastataan. Sitten temaattinen keskittäminen. Tietysti lähtökohta on se, että ymmärretään, että miksi keskittämistä tarvitaan. No koska se on yksi kriittisistä tavoista, joilla parannamme rahastojen vaikuttavuutta ja tuloksiin keskittyneisyyttä, se on yhteinen tavoite. Ja kysymys on se, että nämä aiotut mekanismit, ovatko ne sellaisia, että ne estäisivät sen, että otetaan huomioon tarpeellisella tavalla tarpeet asianmukaisella tavalla tarpeet alueellisella tasolla. No, eri rahastoissa on eri mekanismeja ihan tarkoituksella, koska ne toimivat eri tavoin. Kohesiorahasto, sillä on oma sisäänrakennettu keskittäminen, joka tulee sopimuksesta Sosiaalirahasto keskittyy neljään erityiseen temaattiseen tavoitteeseen. Aluekehitysrahasto voi potentiaalisesti vaikuttaa kaikkiin 11 temaattiseen tavoitteeseen, eli perustelu eri mekanismeille on olemassa. Jotta voitaisiin saada jotain sellaista, joka toimii, niin joissakin tapauksissa kyse on valinnoista, ehkäpä myöskin vaikeista valinnoista, joita täytyy tehdä mekanismin luonne äh, päätettiin tai hahmoteltiin pitkän harkinnan jälkeen. Ja lopulta komission näkökulma oli se, että jos ei ole määrättyjä referenssipisteitä, prosenttiosuuksia, niin silloin se ei pidä tämä homma, eikä saavuta niitä tavoitteita, joita halutaan, eikä homma toimi. Mutta haluamme myös joustavuutta, ja se, mitä ei ehkä ole otettu tarpeeksi huomioon, on johdonmukaisuus, joka oli sitä rakennettu mukaan. Eli meillä on johdonmukaus, jo, ähm, joustavuutta alokehitysrahastosta ja joustavuus toimii mm, sitten kansallisella tasolla, eli tällä tavalla voitaisiin arvolliset tarpeet ottaa huomioon, että jäsenvaltion sisällä, niin että jokaisen alueen ei tarvitse sopia samaan kaavaan. Tietysti tehdään ero myös eri aluekategorioiden välillä. 50 prosenttia vähiten kehittyneille alueille Siinä ei ole oikeastaan ollenkaan temaattisten tavoitteiden valinnassa rajoja. Joten eroa tässä tehdään tällä tavalla. Ja yksi tärkeä kohta, ja se liittyy asiaan, joka otettiin esille edunsaajien joustavuudessa, että yksittäiset toimet voivat saada eri rahoituslähteistä rahaa samaan toimeen. Ja mielestäni tämäkin mahdollistaa joustavuutta sillä tasolla, mikä on tärkeää. Sitten kun siirryn vähän yksityiskohtaisempiin asioihin, joita tuli esille, eurooppalainen alueellinen yhteistyö, kysymys rajat ylittävästä infrastruktuurista, tämäkin on komissiossa samanlainen tavoite artiklassa 6 ETC-asetuksessa viitataan nimenomaan Siinä kehitysrahastoa käytettäisiin infrastruktuuriin rajat ylittävästi, eli tämä on jotain sellaista, jota pidämme sellaisena, jota, joka on otettu jo, jo huomioon tämä asia. Yksinkertaistamisesta sitten. Itse asiassa ei ole nyt aikaa käydä läpi kaikkia tapoja, joiden myötä mielestämme koko sääntelykehystä on yksinkertaistettu. Se on yksi avain tavoite komission ehdotuksessa itse asiassa ja pidän hyvänä mahdollisuutta siihen, että voidaan käydä keskustelua, joka keskittyy tähän asiaan. Mutta on merkittävä määrä asioita, tapoja, harmonisoidaan sääntöjä, rakennetaan sisään joustavuutta, otetaan mukaan oikeasuhtaisuutta, eli eh, hyvin olennaista edistystä on mielestäni saatu esimerkkinä mainitsin, että meillä ovat yhteiset tukikelpoisuussäännöt kaikille viidelle rahastolle. Tämä ei ole mikään ylen katsottava saavute. Ja edunsaajien osalta tämä voi todellakin saada aikaan suuren eron aikaisempaan. Itse asiassa tarkastuspuolella on tehty hyvin konkreettisia sääntöjä. Eli tällainen, jos raja on 100 000 euroa, niin se voidaan tarkastaa vain kerran toimintakauden aikana. Sekin on hyvin käsinkosketeltava tapa, jolla tavalla yksinkertaistamista on tehty. Ja on monia muitakin osa-alueita, joita voitaisiin ottaa esille. Mutta mielestämme tämä on jotain sellaista, jossa voimme näyttää, että hyvin tietoisia pyrkimyksiä, tietoisiin pyrkimyksiä on ryhdytty. No sitten tukikelpoisuus. ALV-esimerkki. Yksi tavoite oli, että olisivat yhteiset säännöt ALVstä. Sääntö on tiukempi kuin aiemmin, mutta ei siinä mielestämme tule suuria kuluja toimille, koska tarkoituksena tässä on varmistaa, että missä infrastruktuuritoimia rahoitetaan julkisesta budjetista, on kyseessä julkinen infrastruktuuri, sitten kansallinen elin tietysti kerää ALVtä, joka on vastuussa infrastruktuurihankkeen toteuttamisesta, maksaa sitten sen, joka päätyy kansalliseen budjettiin. Ja sen vuoksi kyse on sisäisestä budjettijärjestelystä siitä, että mitä tälle alueelle tapahtuu. Komission näkemys on se, että tämä ei ole kustannus sinänsä, joka pitäisi EU budjetista rahoittaa. Ja kun pyritään EU-budjetin optimaaliseen käyttöön, niin tämä ei olisi tapa saavuttaa tätä. Sitten kysymys aluekategorioista. Perustelu tietysti on tullut selitetyksi. Tietysti komissio sen Haan on sitä tehnyt monissakin yhteyksissä. Se pitää nähdä koko ehdotuksen monivuotisten rahoituspuitteiden ehdotuksen osana ja sillä on tärkeä osa siinä, että saadaan tämä tasapainoinen budjetti koko kohesiopolitiikalle, joka samaan aikaan ottaa huomioon sen, miten kohesiopolitiikan pitäisi antaa se EU 2020-strategiaan ja, ja että varmistetaan se, että, että ne rahat, jotka alueet saavat, että se heijastaa täysin sitä, millä tasolla taloudellisessa kehityksessä kukin alue on. Eli jos kysytään, että mitkä ovat vaikutukset muille alueille, onko se oikea kysymys, koska sitä pitää äh, katsoa kokonaispakettina, joka on tasapainossa. Ei ole, ei se ole niin yksinkertaista, että sanotaan, että jos se ei mene tänne, niin se voisi mennä jonnekin muualle, koska on joka tapauksessa rajoituksia sille, että täytyy varmistaa, että rahoituksen taso, jota on tarkoitettu eri aluekategorioille, on sopusoinnussa vastaanottokyvyn kanssa. Sitten makrotaloudellinen finanssipoliittinen ehdollisuus. Monet asettivat sen kyseenalaiseksi. Tämä on asia, jossa on tärkeää ymmärtää nämä kysymykset oikealla tavalla sitten oikeaan asiayhteyteensä. Ja ensimmäinen kysymys on se, onko järkeä siinä, että pitäisi olla menettelytapa, jonka myötä kohesiopolitiikan rahoitus voisi, että sitä voitaisiin sopeuttaa niin, että sitä voitaisiin käyttää siihen, että tuetaan toimia, joihin ryhdytään kansallisella tasolla makrotaloudellisten epätasapainotilojen tai ylijäämien tai alijäämien hoitamiseen. Komission mielestä pitäisi olla mekanismi, joiden myötä voidaan rakaa uudelleen kohesiopolitiikan rahoitusta niin, että se on sopusoinnussa kansallisten toimien kanssa, joita käytetään siihen, että voitaan hoitaa vakavia tilanteita makrotaloudellisella tasolla. Ja tämä on tämä ensimmäinen mekanismi, joka on, jota on aiottu käyttää. Toinen kysymys siitä, että onko oikein vai ei, että jäsenvaltio, joka ei ole pystynyt noudattamaan tehtyjä päätöksiä neuvostossa, ei ole pystynyt noudattamaan neuvoston suosituksia siinä, että miten, mihin liialliseen vajeeseen tai makrotaloudellisen epätasapainotilaan pitäisi puuttua, että voisi silti saada ihan samat korvaukset EU-budjetista kohesiopolitiikalleen ohjelmille riippumatta siitä, että mikä näiden ohjelmien vaikuttavuus ja tehokkuus on ollut, koska se ei ole pystynyt noudattamaan äh, suosituksia ja päätöksiä. Ja komission kanta tähän on, että ei, ei pitäisi asioiden mennä eteenpäin kuten tavallista, vaan jotain pitäisi tapahtua, jotta voidaan varmistaa, että EU budjetti, budjetista ei anneta varoja jäsenvaltioille olosuhteissa, jotka eivät ole ollenkaan optimaaliset. Mutta samaan aikaan hyväksytään se, että on tarve joustavuudelle siitä, että miten maksujen keskeyttämisten tai sitoumusten keskeyttäminen, miten se pitäisi toimia, koska tietysti ei voida nähdä etukäteen näitä olosuhteita ihan tarkasti, joten sen vuoksi tämän myötä voitaisiin mahdollistaa se, että rahoitus jatkuu niille ohjelmille, joissa rahoituksessa on järkeä investoinnin luonteen vuoksi. Ja sitten tietysti maksujen keskeyttäminen voidaan kohdistaa niille ohjelmille, joissa järkeä ei ole. Ja kolmas kysymys, onko järkeä antaa apua jäsenvaltiolle, joka on vaikeuksissa makrofinanssisen finanssipoliittisen tilanteen vuoksi, jossa se apua avustusohjelman puitteissa, jolla se, jossa se täysin täyttää kaikki avun ehdot. Ja vastaus on kyllä, pitäisi. Ja sen vuoksi on säännös, joka mahdollistaa sen, että voidaan lisätä tukea, mikä on samanlainen kuin joka on nykyiselle ohjelmakaudelle otettu käyttöön, että voidaan mahdollistaa rahoitus. Tässä kohesion kanta on perusteltu ja johdonmukainen. Että tässä on tällainen pakettimekanismi, jossa on todellakin järkeä. Ja sitten muutama sana lopulta siitä, että liitetään verkkojen Euroopan väline Ja tietysti asetuksesta on komissio vastuussa. Vassan... Verkkojen Eurooppa ja kohesiopolitiikka, miten ne yhdistetään, on äh, tärkeää varmistaa, että siellä toimitaan tehokkaasti, koska hyväksymme täysin sen, että jäsenvaltioiden täytyy tietää koskien vireillä olevia projekteja, että mitkä projektit saavat äh, verkkojen Eurooppa-ohjelmasta ja mitkä voivat odottaa sieltä rahoitusta ja mikä tulisi kohesiopolitiikasta. Eli olemme samaa mieltä siitä, että täytyy olla riittävä selkeys siitä, että miten prioriteetit asetetaan, niin että on tarvittavaa ennustettavuutta jäsenvaltioille, että he voivat suunnitella asiansa. Ja jos tähän päästään, niin sitten mielestäni voidaan saada paras tulos molemmista, että on tietyt avaininfrastruktuuri projektit saavat rahoituksen oikealla tavalla oikeaan aikaan, jotta varmistetaan, että saadaan tuloksia niissä, ja sitten ne voidaan matchata yhteen toimien kanssa, joita voidaan rahoittaa kohesiopolitiikasta. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much, Constanze Krell. Yes. Kiitos, ja sitten Constanze Krell. Vielen Dank, äh, Danuta. Also, eines mal versuchen zu klären. Lambert und ich haben aus gutem Grund Kiitoksia. Ollaanpa nyt aivan selväsanaisia. Lambert minä olemme tunnistaneet teiltä neljä kohtaa tästä työasiakirjasta. Neljä kohtaa, joita haluaisimme syventää. Ei ole mitään järkeä siinä, että, että joka kerta puhumme kaikesta, koska jos puhumme kaikesta, se on sama kuin emme puhuisi mitään. Joten pyytäisin, että keskittyisitte näihin neljään kohtaan Siksi en halua sanoa mitään tästä verkkojen Euroopasta tai makroehdollistamisesta, koska ei siitä ollut tarkoitus puhua. Tule, puhemme siitä sitten seuraavalla kerralla paremmin. Kuitenkin lyhyesti näistä neljästä tämän päivän prioriteetista haluaisin kommentoida. Kollega Okmanis kysyi, mis, minkä muodon tämän joustavuuden tulisi saada. Voidaanko siirtää prioriteetista toiseen, jos jokin ei toimi? No ei tietenkään. Joustavuutta tarvitaan, kun neuvotellaan kumppanuussopimuksesta paikallisalue viranomaisten ja jäsenvaltioiden ja komission välillä. Tällä tasolla joustavuutta pitäisi organisoida Mielestäni olisi paljon selvemmin muotoiltava se, kuinka alueet, kunnat ja kaupungit voisivat olla mukana kumppanuussopimusten laatimisessa. Uskon, että komission on pohdittava sitä, mitä se todella halusi sanoa, mitä se todella halusi sanoa kirjoittaessaan tämän asetusluonnoksen ja mitä se ei halunnut sanoa. Nyt meidän on tärkeää keskittyä siihen, mitkä meidän e, pyrkimyksemme ole, ovat. Elisabeth, me voisimme varmasti puhua pitkään viime neuvotteluissa. Ryhmämme vastusti korvamerkintää, eikä meillä ole mitään mahdollisuuksia sitä enemmistöä tässä, mutta jos nyt katsotaan tilannetta tänä päivänä, on todettava, että Lissabonin strategia on epäonnistunut ja korvamerkintä oli myös Lissabonin äh, strategiassa. Tämä minä, mielestäni va- vahvistaa sen, että pelkästään korvamerkinnällä ei saavuteta yhtään mitään. On siis katsottava, miten tämän ehdotuksen avulla voitaisiin todella saavuttaa tavoitteet. Olisi suljettava pois taakka, se mikä on pelkkä taakka kunnille ja kaupungeille ja alueille, ja mikä ei mitenkään pitkällä aikavälillä kehitä näitä alueita. Ja sitten olisi todella tärkeää keskustella demo, tästä väestö, väestökehityksestä. Näyttää siltä, että se ei ole mikään tavoite sinänsä. Mutta väestökehitys on kuitenkin haaste ja tähän haaste haasteeseen vastaaminen ei ole riittävällä tavalla huomioitu asetusehdotuksessa. Tietenkin voisimme pohtia, millä tavalla sen pitäisi olla mukana, mutta mielestäni se olisi, sen olisi oltava paljon paremmin mukana tulevaisuuden kohesiopolitiikassa. Sitten täällä on esitetty hyvin tärkeä kysymys. Milloin päätämme sisällöistä? päätetäänkö niistä sitten, kun monivuotisesta puitteista on sovittu vai aikaisemmin? Olet aivan oikeassa. Lamperi, minä olemme tästä aivan vakuuttuneita. Lopullista päätöstä on mahdoton tehdä ennen kuin tiedämme, mikä meillä on budjettina. Komissio ehdotti tietä, joka ei mene edes niin kauan pitkälle, mitä parlamentti oli ajatellut. Jos tätä tarkastellaan lähempään, kohesion politiikan alalla emme saa yhtä paljon varoja kuin aikaisemmalla ohjelmakaudella. Tulemme saamaan vähemmän. Toisin sanoen, mikäli neuvosto ryhtyy leikkaamaan, se tulee koskemaan rakenne- ja kohesiopolitiikan substanssia. Meidän on pohdittava, mitä voimme vielä tehdä komissiopolitiikan alla, mitä emme voi enää tehdä. Ehkä neuvosto on riittävän viisas ja hyväksyy komission ehdotukset, mutta en sulje pois sitä mahdollisuutta, että, että saamme vielä siltä puolelta ongelmia. Ilman budjettia on kuitenkin mahdoton tehdä lopullisia päätöksiä sisällöistä. Tämän halusin sanoa. uskon myös, että nämä näiden mm, Muutoin näiden neljän prioriteetin osalta olemme varsin pitkälle samaa mieltä siitä, mitä haluamme. Nyt on vain löydettävä sanamuodot, jotka ovat viisaita ja asianmukaisia. Kuinka tämä saadaan valettua oikean muotoon asetukseen ja kuinka voimme toimia niin, että voimme säilyttää tasapainon yleisasetuksen ja eri rahastoja koskevien asetusten välillä, koska näillä on hyvin, hyvin tiiviit linkit. Palaamme tähän vielä. Ja olemme jo puhuneet siitä, kun käsittelimme kaupunkikehitystä, tämä eh, on sosiaalirahastoissa, yleisasetuksessa, rajat ylittävät yhteistyössä, yhteistyössä. Se on kaikkialla, mutta on pidettävä huoli johdonmukaisuudesta kaikkien näiden välillä. Sitten vielä viimeinen huomio. En ole puhunut kiintiöistä konkreettisesti. Herra Martin, en minä usko, että täällä on niin paljon joustavuutta alueelle kuin te vaikutatte ajattelevan. Nyt jos ajattelen vaikka hyvin kehittyneitä alueita, vaikka Pohjois-Italiassa, ensinnäkin siellä on velvoite käyttää 50 prosenttia sosiaalirahastosta 48 52 prosenttia siis siihen ja 48 prosenttia jää. 5 prosenttia ainakin pitää kohdistaa kaupunkikehityksen. Jäljelle jää 43 prosenttia. 43 otan 8 prosenttia kolmea avainprioriteettia varten ja näistä 8 prosentista 20 prosenttia varataan energiatehokkuuteen ja uudistuviin energialähteisiin. Eipä tästä paljon jää jäljelle näistä, näiden 20 prosentin avulla voin yrittää ottaa huomioon jäljellä olevat alueen prioriteetit. Loppujen lopuksi ei tästä paljon jää käteen ja aika vaikea tässä on mistään näkyvyydestä puhua. Minusta meidän pitäisi vielä käsiteltävä, käsitellä uudelleen tätä tasapainoa, täydellistä tasapainoa. Haluammeko todella sitä? Emmehän me halua pelkästään kohesiopolitiikkaa Eurooppa 2020 strategian puitteissa, vaan haluamme kohesiopolitiikkaa, jolla voidaan kehittää näitä alueita pitkällä tähtäimellä niin kuin perussopimukset velvoittavat. Uskon, että tämä kyllä ansaitsee sen pohtimisen, tarvitsemmeko tätä, kaikkea tätä joustoa, riittääkö tämä jousto, jotta voidaan eroja alueiden välillä vähentää ja saada aikaan paralleelia kehitystä. Er Kiitos. Edustaja Hybner lähti. Hän saattaa vielä palata. Kiitoksia tästä, Konstans. Nyt lisäisin vain sen, että tässä käydään keskustelua siis neljästä kohdasta – Keskustelemme siis rahastojen välisistä suhteista ja myös tästä yleisestä kehyksestä. Meidän pitää miettiä sitä, mihin tämä kaikki vie, jos tarkastellaan näitä tavoitteita ja eri rahastoja. Tästä tulee aika laaja kuva Ehkä minä en näe tätä tilannetta tarpeeksi tarkasti vaikka EAKRn osalta. Ehkä meillä pitäisi olla jonkinlainen tällainen epävirallinen työryhmä, joka voisi nyt tarkastella näitä ajatuksia lähemmin. Kumppanuussopimuksista pitää vielä keskustella. tätä voidaan tehdä yhdessä esittelijöiden kesken muista, muistakin valiokunnista. Enimmäismäärät ja nämä muut kohdat, niihin keskitytään, keskitytään äh, myöhemmin. Nyt kuitenkin esityslistalla kohtaan kahdeksan EUn makroaluestrategioiden kehitys, nykyiset käytännöt ja tulevaisuuden näkymät erityisesti Välimerellä. Tässä esittelijän on edustaja Alfonsi. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen nyt vähän huolestunut, koska varjoesittelijät olivat paikalla koko tämän iltapäivän, mutta nyt he ovat koronan lukuun ottamatta lähteneet pois. Tämä, tämä, tästä oli tarkoitus keskustella huomenna. Tunti nyt meillä on 20 minuuttia jäljellä. En tiedä, onko hyödyllistä ryhtyä tähän nyt, varsinkin kun kaksi varjoesittelijää eivät enää ole paikalla, vaikka he kyllä olivat täällä koko iltapäivän. Minä ehdotan, että emme tekisi näin. Täällä oli vielä toinenkin kohta sitä paitsi vielä huomenna. Niin, Niin, täällä oli tämä lentokenttäjuttu esittelijälle paikalla. Entäs tämä ähm, Varsova-vierailu? Voitaisiinko se käsitellä nyt ja huomenna käsittelisimme tämän asian sitten kello yhdeksän niin kuin oli tarkoitus? Yeah, I'm a little bit puzzled for because of this, this aperture here. Niin, olen hiukan hämmennyksissäni tässä. Olet oikeassa, että tämä asiakohta oli esityslistalla alun perin huomiseksi ja että siitä pitäisi keskustella varjoesittelijöiden läsnä ollessa. Mutta emme kyllä ihan täyttä tuntia voisi sinulle huomennakaan luvata. Eihän tässä kuitenkaan pituudesta ole kyse, vaan, vaan keskustelun sisällöstä ja laadusta. Eli tehdään niin, että käydään tämä kohta kahdeksan huomenna ja sille annetaan semmoinen puoli tuntia, 40 minuuttia. Nyt sopiiko tämä? Haluatko sanoa jotain? Kyllä tämä sopii minulle puheenjohtaja. It's okay. Okay. Now, now we have left the uh, report on the delegation. Nyt meillä oli sitten jäljellä kohta seitsemän kertomus aluekehitysvaliokunnan valtuuskunnan vierailusta Varsovaan 16. ja 17. lokakuuta. Siitä on selostus teillä papereissanne ja huomaatte, että olimme siellä Puolan pohjoituskauden alussa ja tänään kuulimme Puolan aluekehitysministerin terveiset koko puheenjohtajakaudesta. kaudesta. sopiiko tai onko kellään mitään sanottavaa tähän asiaan? Olemme kehittäneet hyvän tavan aina käydä puheenjohtajuus puheenjohtajavaltiossa puheenjohtajakauden aikana ja aiomme jatkaa kyllä tätä, koska silloin saadaan hyvin tietoa tehokkaalla tavalla – ja heti puheenjohtajakauden alussa. Minusta tämä, tämä on hyvä. Herra Olbricht, olkaa hyvä. Uh, uh, uh I think I was just reminded during the visit. että Varsovan vierailun aikana oli aluekehitysministeri ja siellä tuli esille monia tärkeitä huomioita uusista asetuksista ja tietysti vaikeuksista ja hankaluuksista ja meille tietysti kaikille on tärkeää muistuttaa siitä, että mitkä olivat yhden jäsenvaltion huomiot puheenjohtajakauden aikana. Kokous oli hyvin tärkeä, jossa oli hyvin tärkeitä konkreettisia tuloksia. Ei nyt, mutta ehkäpä sitten, kun asetusta käsitellään jatkossa, niin muistuttaa siitä. Dank u wel. Een, zeer goede aanvulling. Dan kijk ik naar de agenda. Dus hiermee vastgesteld, dan uh, kijk ik naar de agenda en wat er... Niin, kiitoksia. Katson tässä tätä esityslistaa, mitäs meillä onkaan jäljellä. U bent morgen vroeg. Eipä tässä ole enää mitään jäljellä. Tältä erää tapaamme huomenna kello yhdeksän. Esityslista on sellainen jo, millaisen se teille ilmoitettiin muutama tunti sitten. Kiitoksia ja mukavaa illan jatkoa.